Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Wir starten. No niin, voimme käynnistellä valiokunnan kokousta. Ja jos ei kukaan vastusta, voidaan katsoa esityslista hyväksytyksi. Ei näytä olevan kommentti, eli näin esityslista on hyväksytty. Sitten Maltan, Viron, eikä valtaista kroatiakaan tulkkausta tänään ole, mutta muut kielet kaikki tulkataan. Ja haluaisin lämpimästi Mark Demsneckerin toivottaa tervetulleeksi tänne. Hän onkin täällä paikalla. Tervetuloa joukkomme. Ja Frida Webholzin tilalle hän te tänne tulitte. Tervetuloa, lämpimästi tervetuloa. Myöskin vierailijaryhmä on täällä tänään paikalla. Nikolai Astrup, äh, Norjan edustaja Norjan parlamentista. On, tiedä, onko hän jo ehtinyt tänne paikalle. Tervetuloa teillekin. Ja sitten Luxemburgin käännösosastolta 16 harjoittelijaa on täällä myöskin tutustumassa toimintaamme. Ja vielä sitten neljäs ilmoitusasia. Workshop terveystyöryhmän osalta ähm, lääke, lääkinnälliset tuotteet ja fuels äh, asiat. Ja Tämä terveysworkshop pidetään 20. helmikuuta kello 13-645 E2 salissa ja sitten biopolttoaine työryhmä workshop pidetään samana päivänä 20. helmikuuta kello 15-18 A3 E2 salissa. Ja sitten vielä aiheesta. Lääkinnälliset laitteet ja in vitro lääkinnälliset laitteet. Workshopi pidetään 12.30-18 ASP 1G2 salissa. No niin, ja sitten voimmekin siirtyä ensimmäisen esityslistakohtaan aiheena kevyet kuljetusajoneuvot ja niiden ähm, hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Esittelijänä tässä on kollega Kramer ja annan tässä saman tien hänelle puheenvuoron alustusta varten. Olkaa hyvä. Is that Jetzt, jetzt geht's. Ja. Äh, Sollte dir gut bekannt sein, denn... Te varmaankin tunnette tämän hyvin, taideteen pitäisi, koska meillä on kaksi vuotta sitten ollut tästä samasta asiasta keskustelu, keskustelukierros, äh, ja tämähän on tällainen riidanalainen asia ollut, eikä sitä ole vielä päätetty päätetty. Te muistatte sen, että keskustelimme erityisesti siitä, että minkälaiset tavoitteet 2020 jälkeen olisivat. Ja tämä 147 tasoarvo grammaa on se, mihin on päädytty. Komissiolla on siis tehtävänä oli viime vuoteen asti tutkia sitä, että miten tämän toteutettavuus on tämän tavoitteen. Ja näin komissio toimi. Ja nyt sitten meidän pitäisi antaa vastaus tähän komission esitykseen oma vastauksemme. Komissio ei ole kovin suuria muutoksia tähän tehnyt, eikä täällä uusia asioita ole mukana mutta kuitenkin on keskustelua siitä, että tämä tavoite 2020 tavoite, onko, onko se tarpeeksi kunnianhimoinen ja onko jotakin uusia argumentteja olemassa. Minä olen viime viikkoina ja viime, viime kuukausina kuunnellut hyvin paljon asiantuntijoita ja, ja meillä on ollut kuuleminen ja on hyvin paljon sellaisia perusteluja olemassa – joiden perusteella voidaan tästä eh, päätellä, että 2020 tavoitetta ei pidä muuttaa. Se on pääperustelu. Koska meidän täytyy, meillä täytyy olla pitkäjänteisyyttä ja pitkäaikaisia tavoitteita. Tässä on enää seitsemän vuotta eh, niin enää 2020, että jos tässä nyt sitten ryhdyttäisiin näitä muuttelemaan, niin me tiedämme kaikki, että autoteollisuudessa on hyvin pitkät tuotantosyklit. Kyllä täällä täytyisi mm, olla yli kymmenen vuoden siirtymäaika, jos tällaista kevyistä mm, ajoneuvoista puhutaan, sellaista mitä me käytämme, jos tähän 2020 jälkeiseen aikaan jotain muita arvoja otettaisiin. Ja nyt suunnitteluhan on hyvin pitkällä jo täällä teollisuudessa. Minä olen nähnyt sellaisia tutkimuksia, joissa puhutaan, että rajat voitaisiin asettaa ylemmäksi, mutta olen myös vastakkaisia nähnyt myös. Ja sanotaan, että 147 gramman raja sekään ei olisi ollenkaan toteutettavissa. No, se näyttää minulle nyt Eh, siltä, että tilanne on hyvin tällainen avonainen. Ja meillä on hyötyajoneuvoja ja monenlaisia teknisiä sovelluksia niissä. Ja minun mielestäni kaiken tämän perusteella 2020 tavoitteisiin ei pitäisi koskea. Ensi viikollakin tulee uusi tutkimus, jossa jossa kerrotaan ja todistetaan, että 147 grammaa on liian kunnianhimoinen tavoite jo tähän ensimmäiseen vaiheeseen. Toinen tärkeä asia sitten on, liittyy henkilöautoihin. Me emme voi Eh, voi kaikesta aivan näin vain löyhästi keskustella, kun on testauksesta kysymys. Ainoastaan sitten, kun uusi testikierros on tehty ja kun se voidaan toteuttaa, Eli siis tässä ei ole mikään poliittinen kysymys nyt, vain matemaattinen kysymys. Meidän täytyy olla testisyklin nämä parametrit kohdallaan. Ja kun me puhumme esimerkiksi ilmastointilaitteista tai nopeuksista, eli siellä on hyvin paljon asioita. Eli minä veton sen puolesta, että ensin uusia testejä ja sitten vasta päätetään. Ja jos tässä uusia testejä ei tehdä, on ajateltu, että Euroopassa, Euroopassa tämä tehtäisiin kansainvälisten standardien mukaan eli tämä NEDC muuttuisi VLTP-testisykliksi. Mutta täytyy joka tapauksessa nyt määritellä se, että meillä varmasti on luotettavat, luotettavat luvut tiedossa sitten tällä testisyklillä. Mitä tavoitteeseen 2020 tulee, niin täällä on asetettu komission puolesta vuodeksi 2018, jolloin se päätettäisiin, mutta minä en sitä kannata. Meillä on hyvin epämääräinen tilanne, tai kaikki on vielä sumun peitossa, mitä 2020 jälkeen on, on uudenlaisia ratkaisuja, monenlaisia vaihtoehtoja – ja emmekä tiedä missä vaiheessa ne ovat markkinoille valmiita. Eli EUn tar- täytyy saada lisää aikaa, jotta me voimme sitten päättää, mitä 2020 jälkeen vaaditaan. Minulla on tässä äh, pari argumenttia. Siis mitä henkilöautoihin tulee, niin me, me tarvitsemme 140 henkilöautojen kohdalla ja hyötyajoneuvojen kohdalla tämä tilanne on erilainen. Jos me puhumme kaupunkiympäristöstä, jossa autoja käytetään, niin siellä ehkä, ehkä hyötyajoneuvoille on siellä suuremmat markkinatkin kuin henkilöautoille. Ja minun mielestäni olisi oltava kannustimia sellaisiakin kannustimia, jotka eivät maksa veronmaksajalle mitään. Minä haluaisin muuttaa siis komission tekstiä, ottaa tänne lisäyksen mukaan. Ja tässä on komission sama argumenttia käyttänyt kuin mitä mekin haluamme, eli fossiilisista polttoaineista pitäisi riippuvuutta vähentää. onhan täällä sitten monenlaisia palveluita kuluttajille tulossa, tulossa jatkossa. Sitten avoin kirje tuli ympäristöjärjestöltä. Sen oli allekirjoittanut yksi yritys, mutta myös yritysjärjestöt tässä oli vain yksi lyhyt kysymys, ei ollut mitä varsinaista lobbausta. Ja se osoitti, että se, että jos tavoitetta 2020 jälkeen kiristetään, Eli siis se, mitä siinä puhuttiin näistä tavoitteista, minä kuitenkin haluan, että me kaikkea tällaista oteta, oteta huomioon, että käymme avointa keskustelua ja olemme luotettavia. Minua väsyttää eh, vähitellen se, että kaikenlaisia institutionaalisia mielipiteitä on erilaisilta etujärjestöistä intressiryhmiltä. Eli tässä nyt on mietintö luonnokseni. Minä iloitsen näistä neuvotteluista ja keskustelusta, joita tulemme käymään. Ja tämä, tässä on nyt nimenomaan kysymys siitä, että me vahvistamme, mitä tapahtuu kahden vuoden päästä, eli emme käy enää mitään periaatekeskustelua. Kiitos. Ja sitten varjoesittelijät vuorossa. Rostet puhuu tänään Tatarellan nimissä. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin tosiaan käytän puheenvuoron Tartarellan puolesta. Hän ei valitettavasti voi nyt olla täällä paikalla. Hän yleisesti ottaen on samaa mieltä kuin Kramer on esittänyt, mutta kuitenkin Tatarella haluaa esittää muutaman ajatuksen tuohon 147 grammaan hiilidioksidia per kilometri. Tämä tavoite on liian kunnianhimoinen ottaen huomioon tietysti talouskriisinkin Nykyisellään olisi paras olla lisää hallinnollista taakkaa unionin valmistajille olla sälyttämättä. Tässä nyt kuitenkin nämä superbonukset ovat hyvä ajatus, koska ne auttavat uusiin, uusien teknologioiden kehittämiseen ja myös uusien keksintöjen keksimiseen. Ja Tämä on myös puhdas väline, jonka kautta voidaan tavoittaa asetuksen ehdotukset ilman tätä 2011 asetusta. Kuitenkin täytyisi pyrkiä toimimaan siten, ettei tulisi lisäkustannuksia valmistajille. Tämän bonusjärjestelmän kautta voitaisiin kehittää kaikkia vaihtoehtoisia menetelmiä. Ja tämä lisäbonusjärjestelmä täytyy pitää voimassa myös pidemmälle kuin vuonna 2018, siten kuin vuonna 2011 äänestetty teksti on esittänyt. Näin Taterella San halusi minun teille kertovan ja pyydän myös puhe, puheaikaa omissa nimissäni tähän asiaan. Sitten eh, Marianne Josko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni Holger Kramer, eh, kun hän tässä nyt eh, eh, hylkää tämän komission ehdotuksen, hän menee vähän liian pitkälle mielestäni. Nämä nykyiset tavoitteet, jotka ovat voimassa 2015 ja 2017, niin nehän vähentävät päästöjä. Ja kuitenkin me tiedämme tästä huolimatta sen, e- että kuljetusrektori on se, joka jatkossakin päätte, päästää hyvin paljon CO2 luontoon. Se on perustelu sille, että me, me, meidän pitää jatkaa kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista. Täällä komission ehdotuksessa on kuitenkin eräitä ongelmia. tämä, nämä prosenttiluvut, jotka asetetaan henkilöautoille ja hyötyajoneuvoille. Eli täällä on hyvin suuret erot näissä tavoitteissa. No se tarkoittaa tiettyjä riskejä, jos asetus menee siihen, että erityyppisten ajoneuvojen tavoitteet ovat erilaiset niin silloinhan tietenkin kevyitä hyötyajoneuvoja tullaan käyttämään henkilöliikenteessä, jos niitä on kevyemmin säädelty. Ja sitten tietenkin teollisuus ryhtyy valmistamaan juuri sen tyyppisiä hyötyajoneuvoja, jotka menevät kaupaksi. Se tarkoittaa sitä, että meidän kunnianhimomme että näiden päästöjen suhteen eivät eh, toteudu sillä tavalla, kun olemme ajatelleet. Pitkäaikaiset tavoitteet ja kunnianhimoiset tavoitteet, se on asia, josta meidän täytyy pitää kiinni. Meidän täytyy myöskin välttää sitä, että eri ajoneuvotyyppien välille tulee suuria eroja, koska sillä tavalla kuluttajien ostokäyttäytyminen ohjautuu sellaiselle osalle automarkkinoita, jossa sitten tulee taloudellista hyötyä Ja sitten mitä tulee näihin poikkeuksiin, täällähän on ehdotettu näihin volyymeihin tällaisia poikkeuksia. Minun mielestäni tässä nyt ei ole hyvä muotoilu, eikä tässäkään muodostu sitten sellaista kannustinta sille, että valmistettaisiin vähäkulutuksisia ajoneuvoja. Ja täällä on muitakin huonoja e, muotoiluja, koska meidän täytyy muistaa, että kaikessa olemme riippuvaisia siitä, minkälaiset e, e, aset, tavoitteet me asetamme. Meillä pitäisi olla pitkäaikaiset tavoitteet, jossa sitten nämä superbonukset voisivat toimia ikään kuin voiteluaineena – ja jos meillä on liian matalat vaatimukset, niin silloin tilanne on se, että minä ja ryhmäni emme voi hyväksyä tätä tekstiä. Ja sitten vielä nämä eh, nopeusrajoitukset, se on asia, joka on hyvä asia, siitä pitää vielä keskustella. Kiitokset ja sitten Kaslita seuraavana, olkaa hyvä. I think that we must see. Niin, kiitos. Mielestäni meidän täytyy miettiä, mitä me, mihin me pyrimme. Meillä on ilmastotavoitteet ja meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia valtioille pääsemään näihin tavoitteisiin. Jos tässä nyt puhutaan päästöjen kasvattamisesta, niin silloinhan syntyy kielteiset uh, kustannukset. Me kuitenkin säästämme varoja, kun säästämme veromaksajien rahoja ja kuluttajien rahoja ja pien, PK-yritysten rahoja nostamalla korkeampia tavoitteita kuin tuo 147, joka oli perusolettama, joka oli itse asiassa väärä ajatus nykysummaan. Eli meidän täytyy nyt muistaa, että tässä pitäisi ryhtyä vähentämään näitä mm, määritelmiä jo ennestään vääristä standardeista. Meidän täytyy tehdä nämä säästöt sitten jossain muualla, jossa ne pikemminkin maksavat paljon enemmän kuin säästäisivät rahaa. Miten pyrimme selittämään sitten kaikille, jotka ostavat kaikenlaisia palveluita pk-yrityksiltä, rakentajista putkimiehiin, jossa puhutaan, että ne täytyy maksaa heidän enemmän. He, kustannukset no- nousevat, kun he ajavat kuljetusvälineillään. Tämä on vaikeaa. Meidän täytyy säästää rahaa eikä pikemminkään kuluttaa sitä enempää näinä kriisin aikoina ja, ja sanoa yrityksille, että tällainen hiilidioksidin lisätuotanto ei auta. Tämä 2020 on tavoite. Kenelle me sitten myymme näitä ajoneuvoja? Me voimme ajatella kiinalaisia ja intialaisia. No tämähän nyt tappaa meidän ajoneuvoteollisuutemme. Tulevaisuus on energiatehokkuuden ja varoinsäästön ja energiatehokkuuden rahansäästön kautta erityisesti tässä mielessä en ymmärrä siitä, miten meidän kannattaisi nyt nostaa tai pitää kiinni näistä standardeista. Entä sitten nämä superbonukset, miksi ihmeessä, kun me kuitenkin jo tiedämme, että nämä tavoitteet, jotka olemme asettaneet, ovat aika helppo saavuttaa. Ja sitten tästä tulee tulevaisuudessa vielä hyödyttämämpää. Mitä tapahtuu eurooppalaisille innovaatioille? Kaikki jankuttavat innovatiivitiosta, mutta kukaan ei täällä puhu siitä, vaan pitäkää kiinni vanhoista periaatteista ja vanhoista autoista. No eihän se ole mitään mitään tulevaisuuden toimintaa. Ja sitten olen Marita Luskovin kanssa samaa mieltä näistä nopeusrajoituksista. Olen huolissani tässä ehdotuksessa siitä, kun halutaan nyt odottaa tätä uutta testisykliä eikä oteta tätä, kaksi, tätä 2011 tekstiä käyttöön. No, e, e, no tässä puhutaan tästä hevoselihapetoksesta, nyt tässä on myös autopetoksista kyse, kun jokaisella se autolle on hiilidioksidiarvot arvioitu, mutta ne ovat täysin vääriä, koska ne ovat täynnä porsaan reikiä kaikki nämä testit. Tämä testisykly täytyy kuluttajien hyväksi muuttaa. Ei meidän täydy tar- tule nyt tässä jatkuvasti vaan huijata kuluttajia, pikemminkin puhua todellisuudemmin, todellisemmin asioista, kun kuluttaja ostaa ostaa auton. Näin he voivat tehdä oikein perusteltuun tietoon pohjautuvan tiedon. Näin jos he haluavat sitten fiksuja ja e, pelastaa ympäristön, niin meidän täytyy tarjota heille rehelliset tiedot näistä päästöistä. Uskon, että tässä nyt järkevää taloudelle ja innovaatiolle Euroopassa on se, että me tehostamme näitä rajoja, emmekä me tarvitse näitä superbonuksia yhtään mihinkään. Ja tämä nopeusrajoituskysymys on hyvä asia ja sitä täytyisi miettiä. Se voisi myös kasvattaa liikenneturvallisuutta ja minä nyt odottelen näitä hankalia neuvotteluja, jotka ovat tulossa myös neuvoston kanssa, mutta tässä nyt on neuvoteltu jo pitkät pätkät, eli katsotaan mihin, kuinka pitkälle nyt pääsemme. <laughs> No niin, kuulostaa pitkältä ystävyyssuhteelta. Martin Kellner on täällä. on paikalla. Ja sitten annetaan muut puheenvuorot tässä. Ensin puheenvuoron saa Lipas, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Moi, je Kiitos puheenjohtaja. Minä allekirjoitan sen, mitä täällä on sanottu ja muistutan siitä, että komissio tähtäsi 135 gramman alun perin. Ja jos me sovellamme hyötyajoneuvoihin Eh, eri, eri tasoja, se oli siis 118 grammaa. Ja sitä voidaan jo sanoa nämä, nämä, jos näitä ei, siis kiristetään näitä tavoitteita, niin me emme pääse tavoitteisiimme. Mutta meidän täytyy muistaa, mitä, mitä teollisuus tavoittelee. Te tiedätte, että autoteollisuus on hyvin suurissa vaikeuksissa – ja on varmastikin niin, että pyritään koko ajan parempiin ajoneuvoihin, kevyempiin, joista päästöt ovat pienemmät ja sillä tavalla myöskin autoteollisuus pysyisi hyvissä voimissa. Tässä on sekä teollisuus kyseessä, meillä täytyy olla kunnianhimoiset tavoitteet ja meidän täytyy saada ne lyötyä lukkoon se, että me jäämme odottamaan vuotta 18 ennen kuin päätetään, mitä 20 vuoden jälkeen tehdään, niin sehän on täysin mahdotonta, mahdotonta sitten toteuttaa näitä uusia hankkeita, koska mitään näkyvyyttä tuleviin aikoihin ei ole autoteollisuudessa. Minun mielestäni pitäisi olla paljon kunnianhimoisempi kuin mitä komissio on ehdottanut ja kuin mitä esittäjä ehdottelee. Ja kuitenkin tietenkin täytyy muistaa, minkälainen suhdanne on menossa. Nämä superbonukset, niitä ei, ei voida enää laajentaa. Te, teidän täytyy muistaa, että veromaksajathan sen maksavat. Tällaisessa tilanteessa, kuin nyt ollaan, niin näitä ei voida laajentaa. No sitten testimenettelyt tässä on tarkoituksena vähentää kasvihuonekaasuja ja viitearvo, viitekaudellahan tämä sektori on 26 prosenttia nostanut niitä. Pitää katsoa, miten paljon polttoainetta kuluu ja miten paljon päästöjä tulee. Ja pitää olla aivan, aivan selkeää tietoa eikä mitään virtuaalitietoa. Meidän täytyy toimia avoimesti yleisen edun vuoksi. Tällaiset kommentit minulta. Kiitos sitten Lorenz. Äh, Minä mm, olen Kramerin kanssa samaa mieltä. Kun tässä neljä, kaksi viikkoa sitten tullessa kirjeessä täällä puhuttiin siitä, että pitää olla pitkäaikaista suunnitteluohjeistusta, ja olen aivan samaa mieltä. Eli en, en, en tätä halua se, siis kritisoida, vaikka se pitäisi olla mukana. Eli se, että 18 määriteltäisiin 2020 jälkiset, ähm, jälkeiset tavoitteet, niin se on tietenkin vaikea. No siis 147 ähm, grammaa. Täällähän kirjassa on kirjoitettu, että hy- hyvä Floriana, autonvalmistaja Saksassa on sanonut, äh, että tässähän mm, on aivan tästä tulee suuria vaiko, va, vaikeuksia. Te tiedätte, että autoteollisuudella, tehän muistatte tämän äh, direktiivin, siinähän edustettiin kan, myös sitä, että koko sektori kaatuu. Ja sitten sanottiin, että kaksi äh, 2014 ja sanottiin, että ja niinhän päästiin vuonna 2012. Eli kuitenkin aina sanotaan, että tässä nyt maailman loppu tulee ja sitten kun se tulee voimaan tämä uusi lainsäädäntö, niin sitten sanotaan jälkeenpäin, että hyvä, että meillä oli näitä säännöksiä ja että kaikki meni eteenpäin ja saimme hyviä, nopeita mm, autoja Joten minä uskon siihen, että meidän pitäisi aikaisemmin kuin vuonna 18 ruveta määritellä se, mitä 2020 jälkeen tehdään tai mitkä tavoitteet ovat. Sitten testisykli. Täällä auton valmistajathan sitten laittavat vain lisää muovia autoihin, jotta ilmanvastus kevenee. Mutta mitä me sitten siedämme? Meidän ei pidä hyväksyä tällaisia muutoksia. Ja seuraava valhe, valheellinen toimi autoteollisuudesta on sitten se, että se osoittaa meille, että tällaisia syklejä on. Minä olen 23 vuotta hoitanut näitä ilmastoasioita ja me olemme vain muutamia millimetrejä päässeet eteenpäin asiassa. Ei siis pidä liioitella asioita, mutta se mikä meidän täytyy tehdä on, että asiakkaan täytyy tietää totuus. Jos ihmiset ostavat auton ja sitten tulee testejä, ja todistetaan, miten uusi on parempi. Mutta kuitenkin meidän ei pitäisi parlamenttina enää tällaisiin valheisiin lähteä mukaan. Me tiedämme, minkälaiset intressit tällä sektorilla on, eli meidän täytyy siinä olla tarkkana ja oikoa näitä tavoitteiden täytyy olla tavo- tehtävissä, mutta myös järkeviä. No sitten nämä superbonukset. Minä ihmettelen, että tällaista instrumentteja ylipäänsä käytettiin. Minä haluaisin nyt sanoa, että tästä pitäisi olla jonkinlainen katto. ACEA, e kaikkein suurimpia järjestöjä Euroopassa, niin puhutaan kahdesta tai kolmesta grammasta, että se osutaan sitten kahteen tai kolmeen grammaan enemmän, mutta ei sen enempää. Että superbonuksilla on tietysti oma roolinsa, jos se menee alle 105 tai 107. Katsotaan nyt tarkkaan tarkkaan. Siis 2020 tavoitteisiin minä en eh, koskisi. Minulle kerrotaan, että tällaisiin kun lähdetään, niin autot tulevat kalliimmiksi ja kaikenlaista valitusta. Ja se on aivan valhetta. Ne tulevat mm, hieman kalliimmiksi, mutta sitten kuitenkin nämä samat autot säästävät saman määrän rahaa. Ja mitä tulee näihin säästötavoitteisiin, meidän täytyy olla rohkeampia. Autoteollisuushan myy vaikka mitä ja kaikkein suurimmilla moottoreilla koko, koko maailman. Mutta se, mitä meidän täytyy, meidän täytyy aina nähdä se, että kaikki niiden autoteollisuuden viestit on pakattu pehmeisiin paketteihin. Ja seuraavana Julain, olkaa hyvä. Äskeisen Lorensin puheenvuoron jälkeen jäin jo ilolla odottelemaan äänestystä. Katsotaanpa, mikä tilanne on äänestyksen yhteydessä. Karhains pitää ihan paikkaansa kyllä, että autoteollisuuden olisi kehityttävä. Roadmap 2050 on olemassa. Siinä esitetään 60 prosentin osuutta, mitä tulee CO2-päästön vähentämiseen. Eli kyllä tarvitaan rohkeita askelia eteenpäin, se on ihan selvä asia. Ja uskoisin, että nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, jossa eh, teknologisia muutoksia tapahtuu paljon, eli uusia käyttöjärjestelmiä, uusia teknologisia keksintöjä juuri nyt tuodaan esiin. Ja täällä EU:ssa ja tässä valiokunnassakin olisi erittäin tärkeää, että voisimme tukea teollisuutta viemään eteenpäin ja hyödyntämään näitä uusia teknologisia mahdollisuuksia. Itse nimittäin olen sitä mieltä, että tämä 2025 tavoite tulisi saada muotoiltua. Vuonna 2008 esitettiin 2020-tavoite 12 vuodelle. Ja tuolloinkin keskusteltiin varmasti, mutta onnistuttiin kuitenkin. Nyt ollaan vuodessa 2013 ja jos haluamme eh, tavoitteen vuoden 2025, niin eh, tällöinkin puhutaan 12 vuoden rupeamasta. Eli tällaista syklistä 12 vuoden eh, suhtautumistapaa, eh, kyllä se sinällään on mahdollista, koska kertaalleen jo näin on tehty. Silloin teollisuudessa tiedettäisiin, mihin ollaan menossa ja mihin pyritään. Ja ne sit, teollisuudessa sitten omalta osaltaan pystyttäisiin know-howta ja eh, keksintöjä hyödyntämään. Ei pelkästään, että esitellään näyttelyhalleissa näitä hienoja uutuuksia, vaan saadaan ne myöskin markkinoille. Ja uudet autot ne olisivat huomattavasti kalliimpia. Ja olisi ehkä mietittävä sitten tätä mm, kustannushyötysuhdetta ja toisaalta mm, kuluttajan valmiutta ostaa tällaisia kalliimpia autoja ja kannattaisi ehkä miettiä jonkinlaisia mahdollisia kannustimia, kun pyritään siirtymään uuden teknologian käyttöön. No, superbonus-sana on ollut käytössä, se on sanana minusta vähän epäonnistunut, mutta olkoon en sinällään kannustimia vastusta, koska nämä autot sinällään on nähty näissä näyttelyissä, vielä sarjatuotantoon, mutta sitten ei ole menty ja tarvittaisiin jonkinlainen väline, kimmoke eh, käynnistää tällainen varsinainen tuotantoketju. Ja eh, jos sanotaan credits, niin eh, ei tämä kuitenkaan liity siihen, mikä on veromaksajien rooli tässä, vaan tässä puhutaan vain tietystä laskelmakaavoista ja tavoista, jotta päästäisiin toivottuihin tavoitteisiin. Eli itse olisin tällaisen äh, 2025 tavoitteen kannalla viimeistään vuonna 2014. Ja sinällään superbonukset mielestäni ovat ok. Tietysti on katsottava, eh, missä mitassa. 2020 eh, eh, on tarkasteltava, ettei kuitenkaan olla liian avokätisiä tässä asiassa. Sitten mitä tulee näihin testisykleihin. En tiedä. Mm onko tässä nyt ihan rehdiltä pohjalta toimittu. En usko, että voi kestää näin kauan, että saadaan aikaan toimiva, transparentti eh, testisykli. Pelkäänpä, että olisi valittava parempi testisykli laskelmien pohjaksi, koska nykyinen ainakaan ei ole tähän käypäinen. Kiitos. Kiitokset. Joo, ja sitten Krostet vielä, olkaa hyvä. Niin, kiitos. No nyt minä sitten omissa nimissäni täällä puhun niin olen sitä mieltä, että Kramerin teksti on oikein hyvä ja pitkän tavoit, aikataulun tavoite 147 grammaa kilometriä kohti ei ansaitse muutosta negatiivisempaan suuntaan. Se on kyllä kunnianhimoinen tavoite. Minä olen kuullut teidän kaikkien täällä puhuvan, mutta huomautan, että talouskriisiin silmässä näitä käytettyjä autoja ostaan enemmän kuin uusia autoja. Joten täytyy kuitenkin nyt suhteuttaa näitä asioita aika paljonkin. Kun kuulin tässä nyt Karl-Heinz Lorenzin sanovan, että no niin, no jos nyt sitten näitä nostetaan ja niin poispäin, jos tässä on kahden kolmen miljardin euron lisäkustannukset kevyille kuljetusajoneuvoille, no niiden kustannukset ovat aika pienet. No heillehän tällainen miljardien eurojen lisäsumma on aivan mahdoton, ei sitä voi kukaan edes kuvitella. Meidän täytyy nyt toimia vähän järkevästi ja realistisesti ja pysyä kärryillä siitä, mistä oikein puhutaan. Kun me haluamme tiukempia, vaikeampia ja sitovampia sääntöjä, kevyille kuljetusajoneuvoille ja teollisuudelle vahvistaa, niin meidän täytyy nyt kyllä muistaa tarkoin, mitä me, mihin me tähtäämme näillä hiilidioksidipäästöestoilla. Sitten nämä bonukset. No, ne ovat tässä uudessa komission ehdotuksessa selkeänä osana hiilidioksidipäästöissä henkilöautoissa, mutta niitä ei näy tässä uudessa ehdotuksessa varsinkaan kevyille kuljetusajoneuvoille. Esittelijä tahtoi ne ottaa ottaa tähän mukaan, koska nämä bonukset tosiaan ovat hyvä väline, jonka kautta voidaan aktivoida ja innostaa taas päästöjen vähentämiseen ja näin myös kannustaa uusiin keksintöihin. Tämä olisi hyvä ajatus, eikä tässä käytetä huonosti veronmaksajien varoja. Tässä puhutaan tuosta 75 grammasta myös näille raskaammille ajoneuvoluokille. Ja sitten tässä tarvitsisi sen kautta löytää myös vaihtoehtoista teknologiaa. Sehän on vain hyvä asia. No, mutta näistä bonuksista, no tuo 75 grammaa raskaammille ajoneuvoluokille ehkä olisi laskettava 7, 50 grammaan, koska jotkut valmistajathan ovat saavuttaneet tämän kynnyksen jo, joten tuo 50 grammaa ei käsittääkseni aiheuttaisi suurta lisäponnistusta. Minä olen kuitenkin pitkän aikavälin suun suunnittelun kannattaja. Tässä nyt olemme vuon, vuodessa 2013. Meidän täytyy elää vähän nyt realistisesti ja miettiä myös talouskriisiä ja myös sitä, minkälaiset auton ostajien taloudelliset mahdollisuudet ylipäätään ovat. Kiitos. Kiitos. Ja nyt pahoittelut. Martin Kananen on täällä paikalla. Hän on ECRn eh, lausunnonlaatija ja näin ollen hän tässä nyt todella olisi ansainnut ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, and... Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut, etten päässyt heti keskustelun alkuun mukaan, mutta tässä oli tärkeä kokous alla. Ryhmämme täysin tukee esittelijän päätöstä säilyttää 2020 tavoitteet, niin kuin komission ehdotuksessa esitetään, ja nämä vähennystavoitteet 147, niin kuin kaksi vuotta sitten täällä hyväksyttiinkin, jo ovat kunnianhimoinen haaste teollisuudelle. Ja itse tuolloin toimin esittelijänä aiheessa ja tuolloinkin oli varsin hankalaa saada aikaan sopu asiassa ja sopiva tasapaino. Sitähän tässä nytkin haetaan. On huomioitava ympäristön vaatimukset, toisaalta tuottajien tarpeet, erilaiset toiveet ja eri eh, edunsaajien eh, huolenaihe tulee huomioida ja pyrkiä tasapainoiseen ratkaisuun ja 2011 neuvostossa ja parlamentissa saatiin hankala kompromissi aikaan. Ja UKssa on arvioitu, että näin 50 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä voitaisiin kuitenkin vuoteen 2030 mennessä näin säästää. Jos vielä tiukempaan pyritään, niin tällöin eh, vaikutettaisiin negatiivisesti eh, valmistajien tai käyttäjien suunnittelu eh, varmuuteen ja aiheuttaisi, aiheuttaisi lisähaittaa näinä hankalina talouden aikoina. Ja investointikustannukset sitten eh, jäisivät usein pk-yritysten eh, ja kuluttajien eh, kannettaviksi kuitenkin, kun puhutaan näistä N1-tyyppisistä ajoneuvoista. Ja sitten kun puhutaan mm, tavallisista henkilöajoneuvoista, on ehkä tarkasteltava tätä uutta testisykliä ja maailmanlaajuista sykliä standardoinnin etuna tässä voisi olla se, että voidaan paremmin määritellä seuraavaksi tavoitteet ja miettiä myöskin, mitkä ovat valmistajan mahdollisuudet saavuttaa esitetyt tavoitteet, eikä asioihin puututtaisi näin syklin puolivälissä. Eli voin tukea esittelen eh, esitystä, eli tässä eh, siirrettäisiin tammikuulle 2018 tämä takaraja ja edellisen osalta huomioitaisiin 2020 tavoiteasettelussa. Ja tärkeää on, että e, saadaan aikaan sopivat sääntelypuitteet myöskin vuoden 2020 jälkeen. On katsottava myöskin, miten valvontatoimet hoidetaan. Ja esitetty poikkeus on tervetullut esitys myöskin, eli ihan Eh, pieniltä tuottajilta ja valmistajilta eh, ei tule liikaa eh, vaatia. Esimerkiksi jos tuotantomäärät ovat äärimmäisen pienet, niin on muistavaa se, että tällöin vaikutukset kokonais CO2-päästöihinkin jäävät varsin alhaisiksi. Myöskin tällaisissa tuotantoerissä vaikutukset kauppaan ovat varsin pienet. Eli kun puhutaan varsin pienistä yrityksistä, niin ei saa näille liikaa taakkaa aiheuttaa. Tarvitaan toisaalta eh, poikkeusten täytäntöönpanon osalta hieman lisää joustavuutta, mitä aikatauluun tulee. Ja sidosryhmien huolenaiheet on ilman muuta syytä huomioida. Kiitokset seuraava puhuja. Monsieur le Président, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja. Niin, meidän täytyy muistaa, että se asetus, joka meille on nyt esitetty, on tulevien vuosien ajatus ja tässä 2020 26 prosentilla päästöt ovat kasvaneet. Meidän täytyy pitää puitteista tiukasti kiinni kasvihuonekaasupäästöissä, erityisesti näissä ajoneuvoluokissa. Ja näin nyt me sitten kannustamme teollisuutta innovatiivisiin ajoneuvoihin ja puhtaisiin ajoneuvoihin. Ja olen samaa mieltä Florensin kanssa hänen äsken esittämästään arviosta. Meidän tietysti täytyy ehdotuksissamme myös äh, olla myös näiden tavoitteiden tukemisen rinnalla tarjota myös kannustimia teollisuuden tuottajille, ja kun on kyse pienistä kuljetusajoneuvoista, erityisesti miettiä nyt teollisuutta ja pienten ja keskikokoisten ajoneuvojen rakentajien mahdollisuuksia vastata näihin tavoitteisiin, joita me tahdomme. Minä haluaisin esittää muutaman huomion tästä itse tekstistä. Mielestäni täytyy muuttaa näitä hyötykäyttökriteereitä. Tässä puhutaan muun muassa raskaista ajoneuvoluokista. Tämä ei helpota tilannetta eikä myöskään auta päästöjen laskemiseen. Teen tähän varmasti tarkistuksen ja Lisäksi meidän täytyy käyttää vuoden 2009 eh, ajoneuvokantatietoja, kertoimia laskeaksemme pikemminkin kuin vuoden 2006 tietoja voidaksemme jakaa tämän, tämän ponnistuksen paremmin ajoneuvojen valmistajien välille. Ja täytyy myös tarkentaa tätä aikataulukehystä, eli 2020 jälkeistä aikaa, jotta tämä olisi paljon avoimempi ja selkeämpi järjestelmä myös ajoneuvojen valmistajille. Eli komission täytyy ennen vuotta 2014 tehdä tällainen kaiken kattava lainsäädäntöehdotus, jossa on myös uudelleen tarkastelu lausekkeet mukana. Ja tutkaillaan näin ollen sitten myös tuota ajoneuvojen merkintädirektiiviä hiilidioksidipäästöissä. Tämän halusin tässä yhteydessä ottaa esille. Kiitos. Vielen Dank. Als nächstes spricht. seuraavana, olkaa hyvä. Rostach, möchte Judith. Eh, Minä nyt eteenpäin Judith Dank u wel, voorzitter. Veel is hier al gezegd. Ik, uh, ik, uh, mijn woorden... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että suunnittelu on pitkäaikaista ja sen pitäisi olla vielä pitkäaikaisempaa kuin mitä se nykyään on. Me olemme nyt laatimassa standardeja vuosille 27-2030 ja pitää muistaa, että 2050kin on lähellä. Mitä tulee näihin tavoitteisiin, niin täytyy olla kunnianhimoinen. Tämä ei ole kovin kunnianhimoinen nyt tämä tavoite. Minun mielestäni nykyautot Niitä tulee varmastikin olemaan vielä paljon enemmän. Meillä täytyy olla kunnianhimoiset tavoitteet ja kuitenkin sellaiset, jotka voidaan nyt toteuttaa. No tämä superbonus ei ole jo tuonut mukanaan viherryttämistä, kuten me odotimme aikanaan. Puhtaat ajoneuvot, niitä pitäisi suosia tällaisten energiasyöppöjen sisään. Ja me voisimme jonkinlaisen tällaisen bonusmaalusjärjestelmän luoda. Ja tällä tavalla voitaisiin vaikka 50 prosentin tasoa soveltaa, voitaisiin laskea vaikka tämä ekologisuus, ja meillä pitäisi olla joka tapauksessa mahdollisuus mennä kohti kestävää tuotantoa ja sitten saataisiin energiasyöpöt autot kokonaan pois liikenteestä. Mitä sitten tulee näihin päästöisiin, päästöihin? Me olemme puhuneet myöskin melunormeista. Se, mitä me nyt pelkäämme, me pelkäämme, että olemme liian tiukkoja ja sitten loppujen lopulta käy niin, että se on vaikea autoteollisuudelle. Ja sitten innovaatiot eivät tulekaan sellaisinaan meille käyttöön, kun olemme ajatelleet. Ja Krista Klaas, olkaa hyvä. Ja, äh, ich sage von vornherein, ich unterstütze. Voin tukea Kramerin ehdotusta. Sama keskusteluhan käytiin pari-kolme vuotta sitten. Eli ei aina voi esittää uutta lähestymistapaa ja uusia tavoitteita. Lepagin ja muiden esittämät argumentit sen suhteen, että nyt halutaan jollain tavalla tukea teollisuutta. No, e, eikös tästä ole ennenkin liikkeelle lähdetty? mutta e, PK-yritykset, niitäkään ei saa unohtaa. Se oli aihe, joka oli esillä tuolloin ja nytkin. Eli puhutaan myöskin e, muista toimijoista, esimerkiksi pienistä toimijoista, jotka käyttävät näitä ajoneuvoja elinkeinon harjoittamisessaan. Ja tärkeää olisi miettiä, etteivät eh, nämä eh, saisi eh, sanktioita kantaakseen. Eli tarvitaan luotettavia tavoitteita, joista sitten on myöskin kiinni pidettävä, sillä jos ensin asetetaan tavoitteet, jotka sitten aina kerran vuodessa kyseenalaistetaan, niin en tiedä voidaanko tällöin enää kovinkaan luotettavista tavoitteista puhua. Ja sitten uudet hankinnat. Tietysti voidaan eh, asettaa suurempia tavoitteita tällöin, mutta käyttöajat, niiden tulee säilyä, koska eh, tulee voida olla mahdollista käyttää ajoneuvonsa eh, loppuun, että sen käyttöaika on riittävän pitkä. Kiitos. Kiitos. Nyt on keskustelu asiasta käyty. Varjoesittelyiden kannat asiaan kuultu. Ehkä otsikko on tässä vähän vääränlainen, koska oikeastaanhan tässä pitäisi puhua polttoaineiden tehokkuudesta tehokkuudesta ja silloinhan jäsenmaiden tulisi asiaan puuttua, koska tällöin normaalikin kuluttaja ymmärtäisi, mistä kyse on. Ja tässä joku totesi, että erilainen käyttö eli e, normaali käyttöaste ja sitten testikäyttö poikkeavat niin paljon toisistaan, eli että tarvitaan toisenlainen testisykli, sellainen testisykli, joka e, huomioi erilaisetkin käyttäjät ajotyyleissä on eroja, mutta jos 25-30 prosenttisia ovat nämä erot, niin on mietittävä, onko tästä tämän tyyppisestä testisyklistä enää paljonkaan hyötyä. Sitten nämä superbonukset. Lorenzin ehdotus tuntui mielenkiintoiselta, eli kannattaisiko käydä keskustelua, miten tämän asian kanssa menetellään. Ehkä tältä pohjalta voitaisiin asiassa edetä, sillä superbonukset on asia, jotka voivat kannustimena toimia, mutta tärkeää pitää huoli siitä, ettei tällä tavalla avata ovea sille, ettei tarvitsekaan pyrkiä asetettuihin tavoitteisiin. Eli tässä ehkä kannattaa olla hieman tarkempi. Ja sitten vähempi kulutus, eh, ilmanlaatu on usean otteeseen ollut esillä. Vähemmän kulutusta ilman muuta johtaa myös siihen, että partikkeli- ja mm, CO2-päästöjen määrät vähenevät. Eli kyllä ilman muuta kannattaa pyrkiä siihen, että käyttö vähenee, mutta kustannustehokkaasti tulee kuitenkin asioissa edetä, sillä aihe, jota tässä nyt tarkastellaan, on sellainen, että eh, normaali eh, eh, henkilöajoneuvojen ja käyttöajoneuvojen hyötyajoneuvojen välinen ero on varsin suuri, mutta jos näitä käyttökuluja voidaan alentaa eli polttoaineen osalta, niin se on yksi pääargumenteista kyllä. Eli kyllä tältä pohjalta kannattaa asiaa tarkastella. Kun kaksi vuotta sitten asiasta keskusteltiin, puhuttiin myöskin näistä nopeusrajoitteista. Todettiin, että kaikkein tehokkain tapa säästää polttoainetta on asia, jota ei tällä tavalla voida hoitaa. Ja silloin kun puhutaan pienistä käyttö, hyötykäyttöajoneuvoista, kannattaa miettiä sitä mitä tämän asian kanssa tehdä tuolloin, kun asiasta äänestettiin, päädyttiin varsin tiukkaan lopputulokseen. Oli näkemyksiä puolesta ja vastaan. Ja on katsottava, miten tällä kertaa tässä edetään. Ja kun superbonuksista puhutaan, niin on tärkeää edetä siten, että jos jäsenmaa haluaa, se voi esittää myöskin verovapautuksia kaikkein ympäristöystävällisimmille ajoneuvoille. Eli jos ajoneuvo on todellakin sellainen, että eh, se kuluttaa äärimmäisen vähän, niin jäsenmaalla tulee voida olla mahdollisuus myöskin tällöin esittää jonkinlaisia verohelpotuksia tällaiselle ajoneuvolle. Ja pitkän aikavälin tavoitteiden osalta eh, Kramer ja muutkin, eh, jotka asiaa kommentoivat, olivat ihan oikeassa. Eli jonkinlaista suunnitteluvarmuutta teollisuus tarvitsee ja pitkän aikavälin tavoitteista puhuttaessa eh, olisi varmasti ymmärrettävä, että tarvitaan riittävän pitkää aikaväliä. Seitsemän vuotta ehkä on liian lyhyt ja nämäkin on määriteltävä mutta ei myöskään liian pitkää aikajännettä tässä saa ajatella. Eli tämän asian suhteen en nyt ole ihan varma vielä tästä pitkän aikavälin tavoiteasettelusta. Kuluttajahan tässä kaiken kaikkiaan sitten kuitenkin säästäisi. Eli nämä pienkäyttäjät ja toimijat, esimerkiksi viininviljelijät, joihin tässä Klaas juuri puheenvuorossaan viittasi eli vähän kuluttava ajoneuvo vähentää myöskin käyttökustannuksia ja tämä ilman muuta olisi hyvä eh, suhdanne. Ja tämä testisykliasia, se on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Kuluttajan on saatava varmuus siitä, että jos eh, poikkeaa todellisuus 20-30 prosenttia siitä, mitä esite sanoo, niin tilanne enää ei ole hyväksyttävä. Tarvitaan sellaista testisykliä, joka on luotettava, että henkilö todellakin ostopäätöstä tehdessään voi luottaa siihen, mitä esitteessä sanotaan. 20-30 prosenttia heittoa on liikaa. Eli keskustelusta varmaan tulee mielenkiintoinen. Ja sitten liikenne osaston ähm, puheenvuoro komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Tässä on myös uusia ajatuksia mukana. Ehkä minä voisin aloittaa muutamalla faktatiedolla. Ja ensinnäkin tämä 2010 tieto oli 180 grammaa. Ja, ja, ja sitten nyt kaksi vuotta sitten tämä laskettiin 147. Ja kuten te tiedätte, e, niin tässä on 2020 uudet tavoitteet Siis näin eh, paljon muutoksia, eh, tarkistuksia on esitetty. Tässähän on kerrointa jo muutettu superbonuksien kohdalla ja me olemme 15, 70, 50, 75 muuttaneet näitä tasoja. Ja sitten meillä on 2017 sellaiset tavoitteet, joista olemme vain kuuden gramman päässä tällä hetkellä. Ja no niin, sitten tästä 147 gramma tavoitteesta. Se on täysin toteuttamiskelpoinen. Me voimme päästä siihen aivan siedettävin kustannuksin. Ja vaikka e, olen kuullut täällä muitakin näkemyksiä, niin tästä täytyy pitää kiinni. Meillä on ollut superbonukset, me olemme muuttaneet kynnysarvoja ja tehneet monia asioita, mutta kuitenkin, kuitenkin tämä näiden päästöjen kumuloituminen, niin se pitää ottaa myös huomioon, että niitä voidaan käyttää 2020 tai 2025. Jos vaikka kaksi prosenttia hyöty ajoneuvoista olisi tässä mukana, niin me olisimme jo 152 grammassa 2020. Ja sitten olisimme yli 150 vuonna 2025. Jos me nyt muutamme näitä tavoitteita, e, niin e, silloinhan tämä e, loivenee tämä tavoite ja liikaa enemmän hiilidioksidia tulee ilmakehään. Monet ihmiset täällä mainitsivat nämä testisyklit. Minä haluaisin korostaa tässä eh, erästä asiaa, joka on, on tärkeä. Jos me nyt muutamme tätä järjestelmää, kuten on ehdotettu tästä vanhasta järjestelmästä PLTP, ja on aivan selvää, että milloin tahansa tämä tapahtuisi ja mikä tahansa testisykli olisi, niin tavoitteet eh, olisivat samat. se täytyy valmistajienkin tietää. On kuitenkin eh, hyvin tärkeää, että tämä uusi VLTP eh, prosessi otetaan käyttiin, käyttöön. Ja meillä on 2014 jälkeen jo mahdollisuus käydä testata tätä uutta järjestelmää. Ja miksi se on niin tärkeää? No se on tärkeää siksi, että siitä saadaan tarkempaa tietoa. Eli silloin ihmiset tietäisivät tarkalleen, mitä he kuluttavat ja heidän täytyisi tietää, miten näitä säästöjä saadaan syntymään. Ja sillä tavalla ihmiset näkisivät, millä tavalla tämä polttoaineen säästö sitten todella toteutuisi. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että me saamme tämän uuden testisyklin käyttöömme. Se nimittäin auttaisi kaikkia koko prosessissa. Me haluamme siis, eh, eh, siis saada säästöjä syntymään. No sitten näihin pitkäaikaisiin tavoitteisiin. Me ehdotamme vuotta 14, koska me eh, valmistajat tarvitsevat, tarvitsevat sopeutumisaikaa. Ja jos tämä vain nyt lykätään sitten viiden vuoden päähän, niin kaikki vain lykkäytyy koska mehän haluamme kuitenkin pitää kilpailukykyisen autoteollisuuden voimissa. Meidän täytyy päättää ajoissa, jotta valmistajat tietävät, mihin heidän täytyy pystyä muutaman vuoden päässä, päästä. Kiitos. Vielen Dank und abschließend äh, erhält... Kiitos. Ja sitten äh, Holger Kramer lopuksi vielä, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos käydystä keskustelusta ja esitetyistä argumenteista. En nyt kaikkia lähde tässä erikseen kommentoimaan. Tässä tuotiin kaikenlaisia asioita esille, mutta nostan tärkeimmät seikat esiin. Ensinnäkin tämän testisykliasian, Karl Heinz ja Philip O. ja muutkin, jotka tätä kommentoitte. Testisykli ei oikein vastaa käytäntöä. Se ei vastaa normaalia eh, käyttöä Testisykli kuitenkaan ei ole tämän asetuksen kohteena. On olemassa myöskin henkilöajoneuvosäädös eh, erikseen, eli nyt puhutaan hieman eristä asiasta. Testisykli, eh, millainen se nyt vain onkin, eh, se on kuitenkin jonkinlainen standardi, jolla pyritään vertailukelpoistamaan ajoneuvoja, eikä sinällään liittyä CO2-keskusteluun. Eli en suinkaan halua tässä jättää huomiota asiaa, mutta itse tässä esityksessäni niin lähden liikkeelle siitä, että jos uusi testisykli eh, halutaan saada, niin silloin on ajateltava myöskin uusia pitkän aikavälin tavoitteita. Ja jos tällaista ei ole ja on mm, jonkinlainen mahdollisuus sille, että tähän ei päästä kansainvälisesti tarkastellen, niin tällöin on ymmärrettävä eh, myöskin suunnitteluvarmuuden osalta, että on lähdettävä eh, vanhoilla eväillä liikkeelle. mutta sinällään tämä ei ole varsinaisesti nyt asia, joka liittyy tähän asetukseen. Ja näihin keskusteluihin liittyen on sanottava se, että sellaiset valmistajat, jotka tuottajat varsin, tuottavat varsin vähäpäästöisiä seuraavaksi ajoneuvoja, niillä ei ole suoraa yhteyttä tähän ympäristöesitykseen, pikemminkin toisinpäin. Nämä seuraavaksi niin sanotut voittajat Euroopassa ovat niitä jotka, joilla on kaikkein hankalinta taloudellisesti. Eli eh, pienten autojen tuottaja, eh, sellaisten autojen tuottaja, joiden seuraavaksi tästä ovat pienet, eivät välttämättä ole kuitenkaan sellaisia valmistajia, jotka tuottavat nimenomaan niitä autoja, joita kuluttajat haluavat ostaa. Eli siksi on mietittävä, minkälaisia mahdollisia tukitoimia tässä voitaisiin ajatella. Enkä välttämättä itse kuitenkaan nyt sitten haluaisi lähteä tässä kertomaan teollisuudelle siitä, eh, miten autoja tulee valmistaa. Jos asiasta luulee paljon tietävänsä, niin mikä siinä voi perustaa vaikka oman yrityksen sitten. Itse Katsoisin, että vuosi 2014 on hieman liian varhainen sen selvittämiseksi, mitä tapahtuu vuonna 2020. Mutta kaikki ne tiedot, joita itse olen saanut, pitkälti, niin kuin Lainen totesi, pohjautuvat siihen, että uudet eh, eh, teknologiat ovat avainsana, mutta milloin ne lyövät itsensä läpi, sitä on vaikea arvioida. On mahdollista, että kaasupohjaiset ajoneuvot tulevat eh, markkinoille siksi, että ne ovat hinnaltaan edullisia, mutta mitään varmaa varmuutta tästä ei vielä ole. Ja siksi ehkä on annettava meille, otettava vielä hieman lisäaikaa markkinatilanteen tunnustelulle. 2018 voisi olla sopiva vuosi, mutta 2014 joka tapauksessa on liian varhainen aika mielestäni. Sitten tämä keskustelu superbonuksista. No totta kai eh, käsitteelle voidaan antaa joku toinen nimikin esimerkiksi esimerkiksi kannustin innovaatiota tai tämän tyyppistä mutta kevyistä hyötyajoneuvoista puhuttaessa mielellään ehkä säilyttäisin tämän ja sitten eh, voidaan vielä miettiä lähempää käsittelyä. Ja sitten nämä nopeusrajoituskysymykset, minun mielestäni ne eivät kuulu tähän asetukseen. Ja tällä tavalla tietysti CO2-päästöiltä eh, parhaiten välttyy, tottahan se on. Ja kaikkein paras keino silloin on tietysti jättää auto talliin mutta siitä ei tässä ole kyse. Meidän eh, tehtävämme varmaankaan ei ole nyt tässä silloin, kun puhutaan ihmisistä, jotka ammatillisissa tarkoituksissa tarvitsevat näitä ajoneuvoja. Lähdemme heille jonkinlaisia ohjeita tai eh, tällaisia toimintamalleja esittämään. Tässä saattaa myöskin liikenteellistä haittaa syntyä. Eli tämän tyyppistä eh, esitystä ei kannata tässä ajatella. Ja sitten ulkopuolelle jäävät varsin pienet eh, valmistajat. Niihinkään ei tässä tule nyt liikaa keskittyä, koska on mietittävä tätä koko kokonaisuutta ja ajoneuvo kantaa, Ei välttämättä nyt erikseen panostettava siihen eh, niihin valmistajille, jotka esimerkiksi pienen kokonsa vuoksi jäävät ulkopuolelle. Onilta komissiosta varmasti. Mm, tässä kuulimme hyödyllisiä näkemyksiä, mutta mielellään esittäisin teille erään toisen tutkimuksen, jonka tulokset poikkeavat melko lailla siitä, mitä komissiossa on tehty en puhu tässä nyt omissa nimissä, niin kuitenkin kyseessä on ihan eh, tieteellinen tutkimus ja se on osoitus siitä, että miten sitä automaattisesta lähestymistavasta ei voida puhua. Eli kun eh, puhutaan kunnianhimoisista CO2-tavoitteista, tällöin aina loppujen lopuksi kuluttaja hyötyisi, näin ei välttämättä ole, koska tämä saattaa johtaa eh, nouseviin autojen hintoihin ja on hyvinkin mahdollista, että loppumaksun sitten maksaa kuluttaja. Ja tämä saattaa johtaa myös siihen, että käytettyjen ajoneuvojen markkinat kasvavat. No hyvä on, että tästä on keskustelua käyty. Toivottavasti saadaan hyvä ja kunnianhimoinen, mutta kuitenkin realistinen kompromissi aikaan. Ja selvää on, että on muistettava myöskin se, että autoteollisuuden tilanne kaiken kaikkiaan varsinkaan eteläisessä Euroopassa ei tänä päivänä kyllä mikään kovinkaan hyvä ole. Kiitos. Kiitokset, herra Krama. Tässä sitten tarkistusten takaraja 27. 27 helmikuuta kello 12 ja valiokunta tarkastelee niitä huhtikuun kokouksessa 6.7.5. sitten asiasta äänestetään ja täysistunto tarkastelee asiaa eh, heinäkuun kokouksessa. Hyvä, näin on saatu tämä kohta käsiteltyä esityslistalla ja voimme mennä eteenpäin kohtaan neljä. Tämä kellonpysäytysehdotus komissiolta. Ja tässä esittelijänä Peter Liise. Ja annankin teille saman tien puheenvuoron alustusta varten. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. hyvät kollegat. Meidän pitäisi itse asiassa keskustella vain näistä tarkistuksista ja minä kiitän kaikista monista tehdyistä tarkistuksista, jotka tekevät tästä ehdotuksestamme paremman. Haluaisin kuitenkin kiittää liikennevaliokunnan Matias Groschia yhteistyöstä. Hän oli hyvin rakentava ja yhteistyö sujui hyvin. Meillä on ensi viikolla äänestys ja sitä ennen liikennevaliokunnan edustajan kanssa pääsemme sopuun, jotta voimme sitten samalla äänellä puhua. Aivan lyhyesti e, yleiskatsaus tästä teille, jotka ette olleet viimeksi paikalla. Komissio on ehdottanut, e, että pysäytettäisiin kello vuodeksi tässä päästökaupassa lentoliikenteen osalta. Eli tämä tarkoittaa e, huhtikuuhun 14 saakka. Eli sitä ennen ei käytettäisi mitään sanktioita näissä mannerten välisissä lennoissa. Ja tämä poikkeus koskee kaikkia mannerten välisiä lentoja, ei pelkästään eurooppalaisia yhteisöjä, yhtiöitä, vaan kaikkia niitä, jotka eh, lentävät Eurooppaan tai Euroopasta. Poikkeus ei koske sitten sisäisiä lentoja Euroopassa. Asiasta keskusteltiin ja minä olen itse ottanut sen mukaan tähän. Ja uskonkin, että tavoitteen vuoksi Tavoitteemme vuoksi pitäisi olla sellainen järjestelmä, joka olisi yhdenmukainen kai koko maailmassa ja sen takia sisällöllisesti ja ajallisesti tätä poikkeusta on rajoittava, rajoitettava. Me haluamme kansainvälisen sopimuksen ja me haluamme päästökaupasta pitää kiinni ja sitä varten ja viedä sen sitten kansainväliseen sopimukseen. Minun mielestäni tämä on hyvä lähtökohta. Viime kerralla otettiin esiin kysymys siitäkin, että mitä kolmannet, miten kolmannet maat tätä vastustavat. En toistaa kaikkea, mm, mutta aika vähän asiallisia eh, perusteluja siellä tuli esille. Siinä oli lähen, lähinnä tällaista poliittista hyökkäystä. Tässähän kuitenkin on hyvin eh, kohtuullinen järjestelmä. Lipunhintoihin tulisi vain noin kahden euron nousu, eh, eli kahvikupin verran mannerten välisillä lennoilla. Ja myöskin se, että puhut, puututaanko tässä valtioiden itsemääräämisoikeuteen, niin aivan asiallisesti näin ei ole, koska tässähän EU-tuomioistuimelta e on kysytty on asia kysytty. Sittenhän on kansallisia eh, menettelyjä, esimerkiksi Briteillä ja saksalaisilla muillakin mailla on veroja, jotka eivät kuitenkaan ole niin suuria, mutta niistä Tämähän tarkoittaa sitä, että jos Saksasta Puolaan lennetään, niin se maksaa vähemmän kuin Saksasta eh, Japaniin. Ja jos Lontosta lennetään Torontoon, niin tietenkin se maksaa vähemmän kuin Meksikoon lento samasta paikasta. Eli kuitenkin siis kolmansien maiden argumentit eivät ole kovin johdonmukaisia. Politiikassa täytyy ottaa tosiseikat huomioon. Ja ne muut maat sanovat, että että, että ei haluta kansainvälistä sopimusta, joka kattaisi kaiken. Mutta minä kannatan komission ehdotuksen ydintä ja ehdotankin, että, että ne, jotka poikkeavat siitä rajusti, että niitä emme ensi, vuoden, ensi viikolla hyväksyisi, kuten numero kahdeksan Hassilta. Kuitenkin voin aivan selkeästi sanoa, että on pelkkää populismia se, miten tietyt teollisuuden haarat ja ympäristöjärjestöt suhtautuvat. Eh, tässähän voidaan tietenkin vihreä lippua heilutella, mutta Satu Hassille ja eh, muille voin sanoa, että varmaankaan te ei edes haluta, että nämä ehdotukset menisivät tällaisenaan läpi. Ja minä pyydän, että nämä ehdotukset vedetään pois. Minä olen myös sitä mieltä, että numero 11 ja 20, jotka ovat eri ryhmiltä peräisin. Täällä on kysymyksessä mm, päivämäärä ja täällä on lykätty, ajateltu kahta vuotta yhden sijaan. Ja sitten voitaisiin kysyä, että mihin tällä pyritään. ICAO pitää kokouksensa tänä vuonna ja jos mitään ei tapahdu, niin sitten menee taas vuosi eteenpäin. Eli, ja sehän tarkoittaa, että ETS olisi toiminnassa vain Euroopassa eikä kansainvälisesti, ja tällähän ei saavuteta yhtään mitään se on väärä viesti, koska kansainvälinen yhteisö siihen ei sitten kohdistuisi paineita. No, jos me menemme tälle linjalle, niin tuntuu, että kaksi vuotta on lyhyt aika ja CO-päästöt e eivät maksaisi mitään, mutta kyllähän eh, kymmenen vuoden päästä on poliittisesti sama tilanne, ja tästähän, jos ETS on voimassa, niin silloinhan tässä tulee tällainen kilpailukykyongelma. Jos me haluamme näitä päästöjä ähm, ajatella, niin eihän tämähän päästöoikeudet ovat niin halpoja, niin sehän on Euroopan sisällä vain vähän toista kymmentä senttiä per lento, joten 11.20 pitäisi vetää pois. Täällä on hyvin paljon tarkistuksia, jotka tuovat selkeyttä tekstiin ja niitä minä voin tukea. Täällä varmastikin on mahdollista löytää kompromissi näiden tarkistusten kohdalla. Sitten on kaksi hyvin tärkeää tarkistusta, jotka tuovat aivan uusia asioita tekstiin. Ja minä haluaisin niistä nyt hyvin offensiivisesti eh, keskustella. Siis 2008 me keskustelimme tästä samasta asiasta teollisuuden kannalta ja sanottiin silloin, että rahoja täytyy käyttää tehokkaasti kohteeseensa. Ja sillä tavalla, ettei sillä täytetä mitään budjettiaukkoja, vaan että rahat menevät teknologiaan, ja tutkimukseen, joka, jotka tukevat ilmailun kehittymistä. Se on täällä numerossa 24 Vilts Hassi. Sitten 3, 23 tarkistuksessa on myös se mukana. No jos vaikka ehdotamme nyt amerikkalaisille, että me käytämme näitä rahoja tutkimukseen osittain, niin se on, on vähän vaikea, siis että kenen nämä rahat kuuluvat, jos puhumme kehitysmaissa samoista asioista, eli miten me sitten löydämme tukea näille ajatuksille. Minä haluaisin tätä kompromissia tukea, sellainen löytyy. Me, meillä on tietenkin neuvoston kanssa kiinnostavat neuvottelut. Se on usein torjunut tällaiset ajatukset. Ainakin kansainvälisesti olisi hyvä lähettää sellainen viesti, että tässä nyt ei ole kantoja lykä, naulattu lopulliseen kuntoon ja se todennäköisesti helpottaa neuvotteluja. Kiitän kaikista tarkistuksista ja se, mitä minä kompromissien kohdalla aion tehdä, että minä ehdotan, että me pyrimme hyvin laajaan kansainväliseen sopimukseen ja me yritämme välttää sellaista vaikutelmaa, että me asetamme eh, tavoitteemme niin, että emme enää taistelekaan ilmastonmuutosta vastaan. Minä olen saanut hyvin paljon eh, e-mailejä. ETS pitäisi hajottaa, niissä sanotaan. Eihän tässä kuitenkaan ole kysymyksessä tekninen kysymys, vaan ilmastopolitiikka edelleen. Ja sitten minä vastaankin, että ei nyt ole tätä ETS syytä nyt hajoittaa, vaan meidän täytyy EUn ETS päästökauppaa mm, parantaa ja nostaa se kansainväliselle tasolle. Kiitos. <laughs> Yes, we can siis. Kiitokset. Vetää Liise. No niin, katsotaan sitten tästä valkintoasiasta, eli tähän menestyksen jokainen on tervetullut mukaan, jotta menestystä aikaan saadaan, koska kansainväliset neuvottelut ikaossa katsoisin, että me ollaan päästy näinkin pitkälle vain siksi, että EU e neuvotteli asioista 12-15 vuotta mitään tuolloin ei kansainvälisellä sektorilla tapahtunut. Asioissa tapahtuu liikahdus vasta siinä vaiheessa, kun me käynnistimme keskustelun EUn omasta ETS-järjestelmästä. Tämä oli hyvä asia ja tältä pohjalta eh, tein myöskin tarkistuksia muutaman, en kovinkaan monta, on ihan siis selvää, ettei tässä nyt kyse ole siitä, että tilkitään joitain budjetin aukkoja, vaan ihan tavoitteellisesti käytetään varoja näihin ilmastonmukautustoimenpiteisiin ja ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin varoja tarvitaan, ei mihinkään muuhun. Oma vaalipiirini, kun esimerkiksi lennän 50 kilometrin matkan, niin maksan kymmenkertaisen hinnan verrattuna siihen Frankfurtista vaikkapa Hampuriin. Eli kyllä tältä osin pitää mm, ETS hoitaa kuntoon, mutta pitää myöskin huoli siitä, että jos kansainvälisesti jotain voidaan aikaan saada, niin tilaisuus tulee hyödyntää. Ja näin ollen tukisin komission ehdotusta. Eli jäädytys, mutta rajallisesti, ajallisesti vain rajatun ajanjakson ajan, jotta sitten päästään eteenpäin kansainvälisissä neuvotteluissa. Eli tässä pääpiirteissä se, mitä halusin sanoa, pitkälti voin siis tukea esittelijän linjaa. Keskustelussa paljon riippuu myös siitä, mitä huomenna äänestetään CO2 osalta – vai katsotaanko, että järjestelmä ei enää toimi. Eli paljon riippuu siitä. Ja näin ollen toivoisin, että osallistutte huomiseen äänestykseen, että saadaan ETS hoidettua ja se saadaan kuntoon, koska muutoin tulee, olla varsin, tulee olemaan hankalaa tässä asiassakaan eteenpäin päästä, koska miekasta ikään kuin terä on mennyt. Tärkeää olisi, että saataisiin ilmailu mukaan tähän ETS-asiaan. Ja tärkeää on, että mitään lisäveroja ei enää nosteta, vaan päätetään välineestä, joko verotuksellinen väline tai ETS-väline. Ja on katsottu ja päätetty, että sen välineen tulisi olla ETS ja siksi se on saatava hyvin toimintakuntoiseksi ja sellaiseksi, että on mahdollista saada aika myöskin kansainvälisellä tasolla asiasta kompromissi. Sitten Chris Davis seuraavana. Te laskeuduitte ihan sopivasti tänne juuri. Saitte heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. En pyytänyt puheenvuoroa, mutta minä kyllä haluankin puhua, mutta ehkä voisin vähän myöhemmin vasta mieluummin puhua muiden juttelun jälkeen. Käy hyvin. Matin Kelänen sitten seuraavana, olkaa hyvä. Haluatteko puheenvuoron käyttää? like it when one part of the coalition defers to the other. Totta kai, mielelläni haluan tässä puhua. Niin, puheenjohtaja, kuten jo sanoittekin, niin olen tyytyväinen tämän vuoden siirtoon ETS-järjestelmään ja myös tämä riippuu maailmanlaajuisesta sopimuksesta tässä asiassa. Sitten me olemme tehneet näihin tällaisia vähimmäistarkistuksia. Ne pitäisi hyväksyä mitä pikimmin. Tässä luoda tällaista suurempaa valinnanvaraa ehdotukseen ja olla sitten pimittämättä ja vesittämättä tuota komission alkuperäistä erotusta. Erityisesti näihin tarkistuksiin, jotka todella pyrkivät avaamaan tämän keskustelun, eli tuo tulojen korvamerkintä päästökaupassa. Mielestäni tämä keskustelu on uudelleen avattava neuvoston kanssa. Se on aivan kristallin kirkasta neuvosteluissa ollut jo aikaisemminkin, ja nyt tähän, tässä täytyy tehdä myönnytyksiä tässä vaatimuksessa. Ja sitten nuo tarkistukset, jotka varautuvat näihin ICAO-neuvotteluihin. Meidän täytyy edetä kansainvälisissä neuvotteluissa ja meidän täytyy muistaa EUn yksipuolisten ehdotusten vaara. Meidän täytyy miettiä sitovia ehdotuksia maailma, ma, maailmanmarkkinapohjaiseksi ehdotukseksi. Tässä on tiettyjä tarkistuksia, jotka pyrkivät vähän pehmentämään tätä ehdotusta e, e, eri vaihtoehtojen käyttämisestä ja helpottaisi myös kumppan, neuvottelukumppaneita IKEA. IKA on korkean tason keskusteluissa kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi tyyppisiin, ja uskon, että kaikki siihen haluavat tähdätä. Uh, Kai Schlüter, he's replacing uh, Satu Hassi. Sluta, puhutte siis äh, Hassin puolesta. To, um... Kiitos. Minun mielestäni olisi hy- hyvä lopettaa nämä ilmailun veroparatiisit, eli lopetetaan puhe, siis meidän pitäisi saada näitä päästöjä alemmaksi. Me olemme kuitenkin tämä tarkistus 23 ja sama, samantyyppinen tyyppinen meillä on kohdassa 24. Ja jos täällä on kova merkittyä rahaa, niin se auttaisi tähän globaaliin ratkaisuun. Me, meidän täytyisi kuitenkin pysäyttää kello ja sitten saada sopimus syntymään. Jos me merkitsemme nämä rahat kolmansien maihin ilmastohankkeisiin, niin silloinhan on var- varmastikin helpompi päästä kansainväliseen sopimukseen ja vastustusta on vähemmän. Mutta meidän täytyisi olla tällainen joku joku taso. Tässähän 85 prosenttia jo on, eli meidän pitäisi jotain minimitasoa ylläpitää, että vaikka tämä olisi pientä. Kun sanotaan, että me haluamme markkinainstrumentin ja sitten kuitenkin kesken kaiken sanotaan, että eipäs mennäkään eteenpäin. Eli ei puhuta markkinaratkaisuista, jos niiden toteutuminen estetään. Frances Cross. Kiitos. Niin, no aika tavalla enemmistö varmaan ymmärtää, että tämä komission ehdotus kellon pysäyttämisestä on sinänsä ihan kiintoisa ja näin odotetaan ikaon päätöksiä ja toivon, että nämä päätökset tulisivat mitä nopeimmin eteemme. Minä muistuttaisin siitä, että tuo Teksti on tullut, direktiivi on tullut voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012 ja siihen on jo tarkistus marraskuun 12. päivältä samaa vuotta. Eli nyt ollaan taas epävarmuuden tilassa jatkuvasti eh, tuolla teollisuusmaailmassa. Ja kiinnittäisin huomiota ne nimenomaan juuri tähän. Meidän täytyy nyt välttää tällaisia rankaisevia, takautuvia keinoja Euroopan teollisuutta ajatellen. Jotkut jotkut lentoliikenteen toimijat ovat jo ostaneet nämä, näitä päästöoikeuksiaan ennen marraskuun 12. päivää toteutetuille lennoille. Ja tämä nyt on tullut 2013 vasta voimaan, eli tavallaan tässä on toimittu ihan oikein nämä lentoyhtiöt. Eli tässä nyt ollaan luomassa ongelmaa siitä, että nämä operaattorit joutuvat kahden rankaisun ikeeseen vuoden 2012 11 sääntöjen mukaisesta toiminnastaan. Ja tässä näyttäisi nyt olevan myös sitten ero hyvien oppilaiden ja niiden välillä, jotka eivät vielä ole tehneet yhtään mitään. Tämä luo oikeusvarmuuden hataruutta tähän, kun muutetaan pariin kertaan näitä sääntöjä ja teknisiä sääntöjä myös mukauttamisen nimissä. Olen tehnyt tästä tarkistuksen jossa voidaan noudattaa tuota direktiiviä sellaisenaan kuin opera- lentoliikenteen harjoittajat ovat toimineet ja oikeuksiaan käyttäneet niistä oikeuksista, jotka he ovat ostaneet direktiivin aikaisemman muodon mukaisesti, koska muuten he joutuvat rangaistuksi siitä, mitä he, ne he toimivat suhteessa niihin toimijoihin, jotka eivät ole tehneet vielä yhtään mitään, eivät ole päässeet puusta pitkälle tässä oikeuksien soveltamisessa. Tässä tosiaan Euroopan unionin täytyy nyt toivoa pääsevän, pääsevän myönteiseen ratkaisuun 2013 aikana ikas. Kiitos. Vielen Dank. Kiitokset ja sitten Graber, olkaa hyvä. Kiitos. En halua käytyä keskustelua tekemään uudelleen, vaan kommentoin hieman tarkistusehdotuksia. Tällainen kellon pysäytys ei ole todellinen kellon pysäytys, vaan ikään kuin askel taaksepäin. Monet kolmasemman edustajat vastustavat tätä kovasti, eivät voineet hyväksyä sitä, että tässä eurooppalaisittain sääntöjä heillekin esitetään. Mielestäni tässä ollaan vähän nyt eh, huonosti lähdetty liikkeelle. Joudutaan nimittäin tilanteeseen, että puhutaan tällaista ikään kuin sisäisestä ETS-menettelystä. Tietysti voidaan sanoa, että ei tässä nyt näinkään kallista asiasta ole kyse, mutta annapa yhden esimerkin. Kesällä ostin Düsseldorfista Majorkalle lennon ja se on ETS mukana ja esittelijän vaalipiirihän tässä lähellä Düsseldorfista. Egyptin lento sitten ei ole ETS mukana. Ja kun nämä asiat tietää ja tämän hintaherkkyyden, varsinkin kun pakettimatkoista puhutaan, e, silloin puhutaan kuluttajista, jotka ei ole varaa kovinkaan paljon e, lomamatkoihin e, panostaa rahallisesti, niin on hyvinkin mahdollista, että Egypti lomakohteena hyötyisi tästä kaikesta. Tämä on vain yksi esimerkki ja tässä näistä ilmastovaikutuksista edes puhuu. Eli itse olisin sitä mieltä, että kannattaisi keskeyttää, mutta okei, sitten kokonaan. Siksi, että tämä yes we can, niin kuin tässä Matias totesit, niin siitä voi tulla myöskin we do not get tilanne. Eli Tämä on ihan mahdollista. Jos syksyllä eteenpäin päästä, niin mitä sitten? Joudutaan taas tilanteeseen, jossa on poliittista konfliktia ilmassa, joudutaan ikävään kirjeenvaihtoon ja muuhun vastaavaan. Tällainen dead end-tilanne, johon törmättiin viime vuonna, on asia, jonka ei soisi toistuvan. Jos tulos aikaan saadaan syksyllä tänä vuonna, niin tällöin tulisi voida olla mahdollista myöskin ajatella lainsäädännössä täytäntöönpanoa sen suhteen, mistä on päätetty. Se saattaa olla globaali ETS-järjestelmä, mutta jotain ihan muutakin se saattaa olla. On mahdollista, että neuvottelussa ei synny mitään ja sitten ollaan uudelleen tilanteessa, jossa mietitään eurooppalaista ikään kuin omaa ilmastoratkaisua, joka on kallis eikä paljon mitään ansioita tuo. Eli jos keskeytetään, niin sitten kokonaan. Sitä mieltä minä olen. Tällainen määrä, aika, en tiedä onko siinä järkeä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että tällä, ja tämä liittyy sitten kansallisen politiikan, eli että kolmannet maat jäisivät tietyksi ajaksi kokonaan ulkopuolelle, mutta sitten EFTA-maat, jotka eivät äänestäneet ETSn puolesta, eli että niille haluttaisiin sanella, missä mennään, pitäisin tällaista varsinaisena provokaationa tällaista voimapeliä EUlta. Ja tämä varmasti johtaa taas eh, diplomaattisiin hankaluuksiin. Pakotamme Sveitsin mukaan järjestelyihin, joihin se ei halunnut mukaan tulla. On muistettava se, että Sveitsi ei kuulu EU-hun ja se voi itse omista asioistaan päättää. Me emme voi sitä mennä määräämään. Eli nämä kansainvälisjuridiset kysymykset tässä on myöskin syytä mielessä pitää. Kiitos. Tack så mycket. Jag ska vara ganska kortfattad. Kiitos aivan lyhyesti. Minun mielestäni on hyvin outo ensin tämä komission ehdotus, mutta olen aivan samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat täällä ilmoittaneet eh, tukevansa komission ehdotusta kuitenkin sillä edellytyksellä, ettemme enää lykkää tätä päätöksentekoa. Jos, koska tällä tavalla me voisimme ajatua tilanteeseen, jossa ensin lipsahtaa yksi vuosi ja sitten vielä toinen. Me, se strategia, jonka Peter Liise on valinnut, on hyvin viisas ja me voimme siihen yhtyä, kunhan meille tulee tarkka aikamäärä, päivämäärä, jolloin tämä astuu voimaan. Ja sitten pitää olla aivan konkreettisia toimia. Siis meillä täytyy olla jotakin uutta esittää. Aivan kuten muutkin olet, ovat sanoneet, niin tämä ei ole mikään suuri kustannus yhtiöille. Tässähän lentoliikennettä on e, ihan selvästi suosittu ja nythän on hyvin paljon lentoliikennettä ja sehän vain jatkuu ja jatkuu. Minun mielestäni on niin, että me emme enää voi odottaa. Meidän täytyy saada parempi järjestelmä. Eh, me haluamme paremman järjestelmän, mutta emme tietenkään voi odottaa aivan kuinka kauan tahansa. Ja kiitos. Vielen Dank. Karl Schlüter. Karl Schlüter seuraavana. Oh ja, stimmt. Für, für die Kollegin. Dann aber jetzt Chris Davis, wenn er möchte. No sitten Chris Davis, jos haluat. I want to keep this very simple. I, I... Niin, puheenjohtaja, ihan lyhyesti komission ehdotus neuvottelutilan aikaansaamiseksi on hyvä tahdon näitä neuvotteluita, mutta en korvamerkintää enkä näitä tällaisia aikataulujen viivyttämisiä sen enempää. Kaksi kysymystä. En ole ihan varma siitä, tarvitsemmeko me nyt komissiota tähän koalitiomenettelyyn ylipäätään, jos ajattelemme eri lainsäädäntökohtia, vaikkapa ilmastointikysymyksiä, niin komissio on vaan ajatellut lähettää tällaisen soveltamiskirjeen parissa vuodessa. Jos komissio voi näin tehdä, niin ehkä se on poliittisesti force majeure-tilanne. En tiedä, onko siinä sen enempää mitään sananvaraa, kun vaikka kyseessä kuitenkin pitäisi olla yhteispäätösmenettely asia mutta tässä nyt ei näytä olevan parlamentilla paljon sanavaraa. No sitten tämä koko keskustelu mistä oikeastaan nyt on kyse. Tässä me haluamme tilaa neuvotteluille. Uskoisin, että vaikka meillä olisi muodolliset päivämäärät näille ö, muodollisille neuvotteluille, niin yksityisiä keskusteluja on jatkuvasti olemassa. Komissio, voiko se taata meille tästä nyt jonkunlaisen varman ö, neuvottelutuloksen, että kun vaaditaan jatkuvasti vaan neuvotteluvaraa? Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on usean kertaan esiin nostettu myöskin se, että lentomäärät koko ajan lisääntyvät. Itse pitäisin kyllä tätä ETS-järjestelmää e eh, hyvänä. Sitä olisi, sen pohjalta voitaisiin jatkaa, parempi jatkaa olemassa olevan järjestelmän pohjalta kuin lähteä keksimään kokonaan uutta, johon sitten liittyy omia alkuongelmia. Enkä tiedä, onko mahdollista ajatella, että ICAO jotain täysin uutta esittäisi. Euroopan tulee toimia siten, että omat kunnianhimoiset tavoitteet, jos on mahdollista, saavutetaan, mutta toisaalta Euroopan on ymmärrettävä se, että ilmailualan tulee voida, jos vain mahdollista, säilyä kannattavana myöskin jatkossa. Globaalisti tarkastellen tietysti voitaisiin ajatella eh, korvaamista uudella järjestelmällä mutta nyt tässä helmikuun puolen välissä kyllä näyttää siltä, ettei se ihan todennäköistä ole. Ja uusi järjestelmä globaalisti maailmanlaajuisesti ei näytä siltä, että sellaista nyt olisi tulossa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten eh, tässä komission edustajalle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thanks very much, Mr. Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ja kiitos kaikista näistä kommenteista, joita olemme kuulleet. Minä aion nyt pitäytyä vain eräissä kohdin. Mitä ensinnäkin tulee tämän soveltamisalan laajentamiseen ja se, että se kattaisi Euroopan sisäisen liikenteen se olisi vähän outoa, kun katsotaan, miten nämä poikkeukset alun perin muotoiltiin ja ICAOssa, miten, mitä tässä on ajateltu. EUn ETS-järjestelmä ei koskaan ollut varsinainen aihe. Mitä sveitsiläisiin kumppaneihimme tulee, niin sielläkin tilanne on suurin piirtein sama EUn e ETS-järjestelmän soveltamista ei koskaan ole kiistetty, kiistetty siellä puolella, mutta he haluavat katsoa, miten nämä erilaiset eh, päästöjärjestelmät voitaisiin yhdistää. Ja tässä tuleekin hyvin ihmeellisiä tilanteita, ei pelkästään Sveitsin maantieteellisen aseman suhteen, vaan myöskin tällainen ideologinen näkemys ja ilmastonmuutokseen suhtautuminen ovat tässä mukana. Olisi haitallista, jos näitä poikkeuksia nyt ryhdyttäisiin laajentamaan nimenomaan kansainvälisiä neuvotteluja silmällä pitäen. Sitten kustannukset ja kilpailun vääristymä. Kaikki kaikki Euroopan sisällä liikennettä hoitavat yhtiöt, ne, niitä tullaan kohdel kohdel, kohdeltavaksi samalla tavalla. Joskushan tämä vain maksaa vain 25 senttiä enemmän per lento ja tuskin kukaan lomasuunnitelmia sen takia tulee muuttamaan. Ja sitten nämä kansainväliset bonukset, me olemme minimalistisen poikkeussäädöstön ehdottaneet täällä ja se on järjestelmä, joka eh, johtaa uskottavaan yhden vuoden poikkeussäännöstöön. Ja sen vuoden jälkeen sitten ETS vahvennetaan, jos kansainvälistä sopimusta ei saada syntymään pitäisi näitä prosenttiosuuksia muuttaa, eli mikä näistä kansainvälisistä bonuksista olisi myyntikelpoista, se pitäisi olla 15 prosentin tasolla. Itse asiassa ne lentoyhtiöt, jotka ovat 100 prosentin oletuksella hamstranneet näitä, niin heillähän, niillähän tulee jäämään sitten vähän ylimääräisiä oikeuksia ja ne tulevat sitten markkinapaikoilla myymään nämä oikeutensa. Jos tehdään poikkeuksia, niin sitten tulee poikkeukselliset olosuhteetkin. Jos halutaan, jos halutaan hyötyä näistä poikkeuksista, siis silloin jos on täydellistä kaupankäyntiä. Eli tarkoitan sitä, että katsotaan kokonaisuutta. Peter Liisa als Berichterstatter das Wort, bitte. Ja. Kiitos sitten taas esitteli, olkaa hyvä. Kiitos. Näitä tukevia puheenvuoroja en nyt kommentoi. tätä tuloasiaa kommentoi myöskin Chris Davis, näin teki. Jokainen, joka tätä asiaa on käsitellyt, tietää varsin hyvin, että jos Iemakin kysymyksen tarkastuksen tekee, eli että olisi tiedettävä, mihin varat käytetään, niin tällöin neuvostossa tilanne on hankala. Ja lainsäädäntömenettely tulisi saattaa päätökseen huhtikuussa ensinnäkin siksi, ettei synny suurempia hankaluuksia kolmansien maiden kanssa ja myös siksi, että institutionaalisesti toimimme kunnolla. On todettu, että tätä ei täytäntöön panna, jos päätöstä ei saada huhtikuussa aikaan neuvostossa ja parlamentissa, mutta sikäli voin olla ylpeä, että jos me emme päätä, niin kyllä eh, on olemassa nykyinen lainsäädäntö. Eli joko asiassa päästään eteenpäin tai sitten tilanne säilyy nykyisellään ja siltä pohjalta lähdetään täytäntöönpanossa liikkeelle. Eli tiettyä joustavuutta tarvitaan. Toisaalta Martin ja Chris, tilanne on kyllä sellainen, että jonkin verran on muutoksia jo tapahtunut vuoden 2008 jälkeen. Tuolloinhan emme tienneet, miten eh, kovasti kolmannet maat eh, vastustavat. Ja mm, niin kuin eh, tässä todettiin, että jätetään sivuun ilmastokysymykset, niin ehkä kannattaisi pikemminkin lähteä liikkeelle rakentavista ehdotuksista. Amerikkalaiset esimerkiksi rauhoittuvat, jos lähdemme liikkeelle siitä, että ponnisteltaisiin yhdessä ja mietittäisiin myös tältä pohjalta rahoitusta. Ja tietysti tämä olisi tarjous myöskin mm, kolmansille maille, jos sanottaisiin, että osa tästä menee kansainväliseen yhteistyöhön. Ja Montrealissa syyskuussa, kun todettiin, että on tietyt talousarviorajoitteet ja se on tärkeämpi asia kuin kansainvälinen sopimus. No sitten tiedetään, mistä poliittisesti kiikastaa. Asiasta on keskustelua käytävä. Parlamentin on oltava selvillä linjoilla tästä, jos neuvosto ei tätä nyt hyväksy, niin syyskuussa viimeistään eh, joudutaan sitten lähestymään tässä asiassa, jos ei halua Mustan Pekan roolia kantaakseen. Slytä siis, että ei tarvita kellon pysäytystä. Itse katsoisin, että tämä ei pidä paikkaansa. Jos haluamme edetä kansainvälisesti, niin nyt tätä ehdotusta on tuettava. Tässä tekninen ehdotus kuultiin ja sain sen ensin ranskaksi. Minun on tutustuttava siihen vielä lähemmin. Katsotaan sitten, miten sen kanssa voidaan edetä. Ja Kramer sitten viittasi tilanteeseen Sveitsin suhteen. Tämä on hyvin herkkä kysymys komissio ei tässä ehkä ole neuvotellut kaikkien diplomaattisimmalla tavalla, eli tästä voidaan vähän kritisoida komissiota. Sveitsi ei oma järjestelmämme missään vaiheessa kritisoinut, on ollut aina liittolaisenamme, mutta voisi, olisi ehkä ollut parempi kuitenkin keskustella Sveitsin kanssa ja kuulla, mitkä huolet Sveitsiä esimerkiksi painavat ennen kuin asiassa mennään eteenpäin. Mutta tilanne Sveitsissä on vähän niin kuin EPssä meiltäkään ei kysytty mitään ennen kuin komissio tämän esityksensä teki. Ja vastuunkannostahan tässä myöskin pitkälti on kyse. Vaikutelmani ei ole kuitenkaan sellainen, että mitenkään oikeudellisiin toimiin Sveitsi tässä ryhtyisi on selvää, että Sveitsi haluaa olla mukana myöskin, mitä tulee Sveitsin sisäisiin lentoihin. He haluavat olla mukana ETS, mutta täysin tässä ei ole edetty vielä eli että Zyrihin eh, lennot hoidettaisiin samalla tavalla kuin vaikka Münchenistä lähtevät lennot, EUn sisäiset lennot, niin en usko, että tätä nyt Sveitsi kovinkaan kovasti eh, vastustaisi. Jos nyt sitten tässä neuvottelujen kuluessa vielä mahdollistuu, niin voisi olla hyvä eh, komissio ymmärtäisi, että se ei todellakaan toiminut aivan diplomaattisesti asiassa ja voisi olla ehkä hyvä, jos komission ja Sveitsin edustajat saataisiin saman pöydän ääreen. Uskoisin, että tällöin ratkaisu ongelmaan löytyy. Düsseldorfista lähtevät lennot sitten Majorkalle tai Egyptin esimerkki ei ollut kovinkaan hyvä. Niin kuin tässä komissio totesi, EUn lentoyhtiöt ovat hinnoitelleet ETSn ja teollisuusvaliokunnan eh, kollegoiden laskelmien pohjalta eh, voidaan havaita, että eh, hinta on todellakin pieni, 25 senttiä ehkä tämän allekin. Eli tuskinpa nyt tähän mikään matkasuunnitelma kaatuu. Eli ei kovinkaan perusteltu argumentti tämä, mutta jos hinta jatkossa vielä nousee, niin sitten tietysti tilanne saattaa olla toinen. Mutta kun puhutaan vuodesta 2012 ja siitähän tässä nimenomaan nyt puhutaan, kun näistä sanktioista puhutaan, niin on absurdi ajatus, jos sanottaisiin, että joku eh, päättää lomailla Egyptissä eh, Majorkan sijaan eh, säästääkseen muutaman hullun sentin. Näin ei varmaankaan ole. Eli tältäkin pohjalta voimme tukea komission ehdotusta ja olisi syytä todellakin keskittää ja kiinnittää huomioon nyt kansainvälisiin sopimuksiin. Niin, sama ilmansuuntahan on kyseessä. Silloin menipä nyt Majorkaan päin tai Egyptiin, eli jokainen varmasti itse nämä päätöksensä osaa tehdä. Ja täysistunnossa jo huhtikuussa äänestetään tästä asiasta ja tarkistusten jättämisen aika 28. tammikuuta. Sitten seuraavan aiheeseen kohta viisi, hevosen liha eu elintarvikeketjussa. Tämä on varsin ajankohtainen asia. Ja todellakin halusin nyt hieman nostaa esiin tämän ja kysyä, eh, mistä tässä kaiken kaikkiaan on kyse. Eh, tämä asia on ollut jo vuonna 2011 valiokunnan kokouksessamme esillä. Tuolloin ehdotukset eivät kuitenkaan menneet läpi, eh, kun puhuttiin tietystä merkintävelvollisuudesta ja jäljitettävyysvelvollisuudesta. No niin, Täällä on nyt myöskin neuvoston edustaja paikalla ja pääosasto Sankon edustaja komissiosta. Eli nyt ollaan varsin hankalassa tilanteessa tämän asian suhteen. Näyttää todellakin siltä, että tarvitaan vahvempia EU-laajuisia määräyksiä asiassa. Ja nyt voimme tästä aiheesta käydä keskustelua. Ensinnä puheenvuoron saavat koordinaattorit ja sen jälkeen sitten puheenvuoromahdollisuus tarjoutuu myös muille. Otan tässä nyt puheenvuoroja vastaan. Ja teen parhaan, jotta kaikki halukkaat todellakin voivat myös käyttää puheenvuoron. Ja tällöin näin ollen toivon mahdollisimman lyhyitä puheenvuoroja. Petra Liise EKPstä ensimmäisenä ja sitten eteenpäin. Olkaa hyvä. Was hier passiert ist. Kiitoksia. Mitä tässä tulee näihin virheellisiin ilmoituksiin hevosenlihan käyttämisestä naudanlihana, tämä on tällainen todellakin suuri petos. Minä ymmärrän, että jos kuluttaja sanoo, että en halua hevosen lihaa syödä, niin ei sitä tällä tavalla voi minulle ujuttaa. Minä olen vähän epäluuloinen sen suhteen, että mitä, mitä alkuperämerkintä toisi mukanaan koskien kaikkia aineksia. Meillä oli kesällä mietintökin ryhmässämme, jossa tätä asiaa vastustettiin. Ja sitten jos tässä olisi lukenut, että naudan lihaa Romaniasta tai Ranskasta, e, niin sen sijaan, että siinä olisi pelkkää lihaa. Eli miten me nyt sitten, ei ole kysymys siitä, että pitää nyt sitten muuttaa lainsäädäntöä, vaan se, että todellakin on paremmin jäljitetty, mistä nämä e, lihat tulevat. Tässä nyt on aivan tarkkaan näitä valvontoja lisätty. Antonio Borke, eh, hän olisi voinut tätä kritisoida. Minä muistan, Linda McEwen ja jotkut muutkin olivat eh, silloin mukana, kun parlamentti muutama vuosi sitten vaati, että, että vaaditaan lihalle lihalle alkuperämerkintä. No silloin sanoin, että DNA-testihän voi tehdä ja kyllähän se nyt sitten ymmärtää, mikä tässä e, mikä ongelma tässä tulee, siis eläinsuojeluongelma. Ja on sitten tietenkin olemassa terveyteen liha, eli että onko kysymyksessä sorkkaeläin vai kavioeläin. Ja tietenkin sitten on enemmänkin syytä kuluttajan tietää, mistä lihasta on kysymys. No sitten on huonoa, jos kriisissä tehdään ihan mitä mitä tahansa. No joka tapauksessa mm, parlamentti on omat vaatimuksensa silloin sanonut. Minun mielestäni on nyt niin, että komission täytyy tehdä mitä pikaisimmin ehdotus, ja se on komission velvollisuus. Ja me haluamme nyt sitten selkeän lausunnon sieltä. Thank you, Chair. Kiitos se, mikä tässä ehkä säikäytti eniten liittyy siihen, että VAC-kriisin eh, jälkeen eh, luultiin, että jäljitettävyydessä on onnistuttu ja nyt kaikki on taas hajonnut, kun tämä teurastoma-asia on tullut mukaan varsinkin jauhelihan osalta on vaikea tietää, mistä liha tulee. Se matkustaa ympäri Eurooppaa, eli jäljitettävyysjärjestelmää ei ole olemassa ja tämä eh, lihan merkintäkeskustelu, eh, jota käytiin jokin aika sitten, tällöin nimenomaan eh, toivoimme tätä, mutta neuvosto hylkäsi ehdotuksen. Monet olivat keskustelussa mukana ja siihenkin on syytä palata. Ja kysyisin komissiolta, mikä oli kokous viime viikolla, entäpä sitten tämän viikon kokous. Viime viikolla puhuttiin ehdotuksista, mutta mitä nyt neuvostopuolella tulee tapahtumaan? Muutama vuosi sitten täällä keskusteltiin eh, ylipäätään lihan hygieniasta. Ja vaikutelma oli, että komissio olisi halunnut jollain tavalla näitä lakeja heikentää. Eli ei haluttu tällaista riippumatonta tarkastusmenettelyä enää teurastamoille, mutta nyt sitten tällaiset ehdotukset ovat tulemassa komission takaisin. Ja kysynkin nyt komissiolta seuraavaa. Mitä mieltä komissiossa ollaan kaiken tämän tapahtuneen jälkeen? Uskotteko todellakin, että yhtiö itse voi olla vastuussa näistä hygieniakysymyksistä ja niiden valvonnasta? ja mitä mieltä komissio on, kannattaisiko ajatella tällaista riippumatonta valvontamenettelyä teurastamoihin. Asiahan on ollut jo esillä aikaisemminkin. Tietysti paineita on paljon eri suunnalta, muun muassa teollisuudelta ja myöskin hallituksilta, mutta kysyisin kuitenkin, mitä komissio aikoo tehdä tässä asiassa. Nykytilannekaan ei kovin hyvä ole. Chris Davis. We have discussed labeling of food so Kiitos. Niin usein ollaan puhuttu vuosien aikana tästä elintarvikemerkinnöistä, mutta se toimii aika tavalla tehottomasti, kun ähm, kuluttajat ostavat äh, naudanlihaksi merkittyä ja se osoittautuukin hevosen lihaksi. Tämä on tietysti kansallinen vastuun, kansallisen vastuun kysymys elintarvikemerkintöjen ähm, osalta, eli niiden täytyy toimia vasta vastuullisesti. Olemme tyytyväisiä siihen, että täällä myös on toisen ryhmän puheenjohtaja täällä mukana. Se on jännittävää ja erikoista, mutta jos ajatellaan nyt, että joissain maissa syödään hevosia, eikä se ole välttämättä hyväksyttävää. Entä sitten, jos sian lihamerkinnät olisivat virheellisiä. Jos sianlihaa laitettaisiin kaikenlaisiin lihatuoteisiin vaihtoehtona, niin silloinhan meillä olisi valtavasti uskonnollisia ryhmiä kimpussamme ja näin varmaankin voitte nyt kuvitella, miten ihmiset sitten tällaiseen reagoisivat ja käyttäytyisivät tällaisessa tilanteessa, esimerkiksi juutalaiset ja muslimit ja niin poispäin. No tässä tietysti on kyse massatuotannosta myös, jotkut, ja tässä ketjusta ylipäätään, jotkut ostavat lihan, jotkut sitten tuotteet, ja nämä laittavat tuon, lihajalostajat ovat vastuussa tästä merkinnästä ja meillähän on eurooppalainen lainsäädäntö tästä olemassa elintarvikemerkinnästä, mutta kansalliset hallitukset äh, kuitenkin saattavat tämän todella täytäntöön suhteellisesti ja myös pelottavasti ja niin poispäin. Mutta missä todisteet ovat? Onko todisteita tai tutkimuksia siitä, että lainsäädäntöä on todella oikein täytäntöön pantu? Ja miten sitten myös nämä seuraamukset elintarvikemerkinnästä merkintöjen virheellisyydestä. Ovatko ne yleisesti pelottavia? Onko tässä nyt jotenkin vertailtu näitä lainsäädäntöjen välillä eri kahdesta eri maasta esimerkiksi? Ja miten sitten tuomioistuin asiasta sanoo? En ole kuullut kenenkään valmistajan sanovan, että me emme uskalla tällä näitä tarkistuksia toteuttaa, koska jos me sitten epäonnistumme näissä testeissä, niin me jäämme sitten kansallisen hallituksen toimesta koko kokonaan markkinoiden ulkopuolelle. Eli tämäkin on selvä. Riskien tiedä, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa ta- sitten tapahtuu, enkä halua ennustaa muista valtioistakaan mutta uskon, että tämä valtio virheellisistä merkittävistä on nyt valtava ö, tapaus ja varmaan myös muissa valtioissa. Jossain ihanne maailmassa meillä olisi tietysti yhtenäismarkkinat ja sitten ruokateollisuus eri valtioiden välillä ö, toimisi ja olisi tietyt seuraamukset, yhteiset seuraamukset, jotta, jotka olisivat yhteisesti pelottavia, mutta näin ei voida toimia ja me emme nähtävästi edes haluakaan näin toimia. Tämä jää jäsenvaltioiden jäsenvaltioiden varaan, mutta meidän täytyy vertailla jäsenvaltioita ja kysyä sitä, että miten näin nyt on mahdollista, että jossain valtiossa sitten saa sadan euron sakon virheellisestä merkinnästä ja sitten jossain toisessa valtiossa asetetaan hyvin vakavat seuraamukset tähän. Ehkä komission täytyisi nyt tosiaan vastata tähän, mitä tutkimuksia on tekeillä ja mitä pitäisi olla tekeillä, jotta me saamme tehokkaita ja pelottavia ja toimivia rangaistuksia aikaan myös merkintä kysymyksissä. Kiitos. Ja sitten Kassilta seuraavana. Thank you. I mean, we discussed food labeling and kun me puhuimme näistä merkinnöistä, niin minä uskon, että yksi syy, mistä se voisi auttaa, on, että sitten kilpailu etua ei olisi kellään siitä, että jollakin olisi kaikkien viikon halvin liha myynnissä, koska kaikilla kun on pienet eh, marginaalit, aina kun hinta on alas, alas painettu, niin siellä on houkutus tehdä jotain. Mutta sitten kun on merkinnät olemassa, niin sitten siellä on pitkä ketju, tätä jäljitysketjua olemassa – Tämä vaikuttaisi valvontaketjuun hyvin ekomerkinnätkin melko hyvin toimivat nykyisin. Kyllä tämä petosten mahdollisuutta vähentäisi. Sitten kuten monet ovat eh, sanoneet, että on aika riskitöntä eh, tehdä virheitä tai petoksia tänä vuonna. Ruotsissa virasto tutki tätä asiaa. 44 prosenttia lihaa tuotteista oli väärin merkittyjä ja 57 prosenttia Eneksistä oli väärin merkittyä. No, mutta mitään ei sitten kuitenkaan tehty. Ketään ei tuomittu, eikä kukaan maksanut minkäänlaisia sakkoja tällaisesta virheellisestä merkintätoiminnasta. Eli tällaista petoksista ei jää helpolla kiinni, siitä saattaa olla hyvätkin voitot käärittävissä meidän täytyisi kuitenkin yleisenä suuntauksena omaksua sellainen, että jos että ymmärrämme, että kun, aina kun halvinta etsitään, niin silloin se petoksen mahdollisuus kasvaa. Sitten pitäisi olla rangaistuksia, jos jotain tapahtuu tällaista petosta. Yrityksiä pitäisi rangaista siitä elintarviketeollisuudella niillä on kumppaneita. No niin, jos ollaan kilttejä ja ymmärtäväisiä, mutta pitäisi opettaa niitä. Ja kun yritys tekee virheen, niin sakottaahan siitä pitäisi. Joissakin tapauksissahan petoksesta joutuu vankilaan asti. Chris, ei tämä ole nyt ensimmäinen kerta, kun väärää lihaa pannaan väärään pakkaukseen. Me tiedämme, että liha on samalla tavalla käytetty. Ruotsissa meillä oli viime vuonna lihaa myytiin härkänä, kun kun se oli värjättyä ja kukaan ei huomannut yhtään mitään ennen kuin kuluttaja sen havaitsi. No sitten yritys tutki asian ja asia paljastui. Nämä petokset pitäisi havaita normaalissa valvontajärjestelmässämme, mutta tässä se ei toimi. Meillä kansalliset viranomaiset, EFSA, meidän pitäisi kantaa vastuuta joka tasolla. Mutta me olemme nyt niin tottuneet siihen, että yhä pienempi osuus meidän tuloistamme menee ruokaan. Ja siksi, koska lannoitteet lisääntyvät, lannoitteen hinnat lisääntyvät ja muut, niin meidän täytyy ymmärtää, että tulevaisuudessa ruokakustannuksemme tulevat suhteessa kasvamaan. Jos koko ajan vain metsästetään halvinta hintaa, niin tämän tyyppisiä petoksia on jatkossa oleva enemmän. Pitäisi katsoa ruokaa ja ruokakulttuuria aivan eri tavalla. Parempaa yhteistyötä, enemmän testauksia, sakottaminen ja sitten alkuperämerkinnät. Eläinten hyvinvointi ja, ja myöskin kun ajattelin näitä kuluttajia, jotka tosiaan tarvitsevat halpaa ruokaa, miksei hiliha voisi syödä vähän halvemmin tai vähän vähemmän, pienempiä eh, annoksia. Minun lapsuudessani liha oli lautasella paljon vähemmän. Samalla hinnalla saa enemmän vihanneksia, vähemmän petoksia, parempaa ympäristöä. Jos on pienet tulot, eh, niin ei silti pidä tulla tämän elintarviketeollisuuden nenästä vetämäksi. Thank you, Chair. Uh, I agree with a lot what has already been... Voin yhtyä pitkälti siihen, mitä täällä jo on sanottu. Ja kyllä, Euroopassa on, no, tai eh, tämä on elintarviketurvallisuuteen liittyvä kysymys. E, on ymmärrettävä, mitä perinteitä Euroopassa on jo ollut e, hevosenlihan syöntiin liittyen. Ja ymmärrettävä myöskin se, että petoksestahan tässä on kyse. Jos minulla itselläni vaikkapa olisi yritys, makkara yritys vaikkapa, niin e, lähtisin liikkeelle siitä, että laatu pysyisi aina samana ja tietäisin hyvin, mistä makkarani on tehty, mitä kaikkea ne sisältävät, jotta voin taata kuluttajille saman laadun viikoittain. Eli kyllä tuotteen taakse voi laittaa merkintöjä, jos todellakin on halua niin tehdä. Ja sitten on kysymys myöskin se, mistä eh, liha on peräisin, onko se peräisin Euroopasta, Argentiinasta ja mistä maasta. Tämä on myöskin ongelma ja on mietittävä, eh, miten eh, saada ihmiset haluamaan toimi haluamaan toimia rehellisesti ja jos rehellisesti ei toimi, niin sanktioiden tulee tulla kuvan mukaan. Sinällään hevoselle liha tässä ei ole ongelmana, vaan se, miten sen kanssa nyt tässä tilanteessa on toimittu. Eli yritysten tulee ymmärtää, että sekin varmasti haluavat syödä kunnollista lihaa. Ja kaikilla ihmisillä tulisi voida olla oikeus saada tieto siitä, mistä elintarvikkeet ovat lähtöisin, jotta voi tehdä ostopäätöksensä oikeisiin tietoihin pohjaten. Ehkäpä tällaista toimenpidepakettia tässä olisi syytä tarkastella. Ei pelkästään sanoa, että eh, vastustamme tätä asiaa tällaista, emme halua enää kohdata. Tarvitaan jonkinlainen ratkaisupaketti, toimenpidepaketti, jos halutaan tulevaisuudessa välttyä tämän tyyppisiltä ongelmilta. Ja, dankjewel. Um, ehm, ja, ik ben het met veel van de voor... Kiitokset. Olen pitkälti edeltäjien kanssa samaa mieltä. On syytä toimia siten, että kuluttaja tietää, mitä syö. Se on useaan otteeseen toistettu. Elintarvikemerkintöjä täytyy korjata, varsinkin alkuperämerkintöjä. Sitäkin täällä on jo toisteltu. Nyt on kyse romanialaisesta hevosen lihasta, jota hollantilainen jalostaja on ostanut ja myi sen sitten puolestaan ranskalaiselle toimijalle, joka taas myi sen toiselle jalostajalle, joka teki lasannia eurooppalaiselle ketjulle. Koko tässä ketjussa yksi, kaksi hevosen liha muuttui naudan lihaksi ja valvontaa ontui valtavasti. Miten tämä on edelleenkin mahdollista nykyjärjestelmän piirissä? Tämä yritys, hollantilainen jalostajayritys, joka on sotkenut hevosen lihaa naudan lihaan ja on myös ilmoittanut, että kyse oli puhtaasta naudan lihasta. Tämä on nyt tapahtunut juuri Hollannin, Hollannissa, mutta varmaan tätä tapahtuu jatkuvasti ympäri Euroopan. Sääntöjä ei noudateta. Ja meidän täytyisi toimia siten, että kuluttaja tosiaan tietää, mitä lautaselle on lopulta päätynyt minä vaadin komissiolta toimia ja myös jäsenvaltioilta toimia, jotta ne, jotka eivät sääntöjä noudata, tulisivat vaka- vankasti rangaistuiksi. Ja toivon myös, että tämä neuvottelu, sovitteluneuvottelu esimerkiksi kloonauskysymyksistä ja DNA-testeistä ja vertailtavista tiedoista jäsenvaltioiden välillä saataisiin käyttöön jotta me voimme pureutua asian ytimeen. Nyt neuvosto, komissio on ehdottanut takaisin DNA-testejä kaikille. Komissiolta kysyisin, kysyisinkin, miten no, seurataan tätä järjestelmää ja miten jäljitettävyys voidaan näin taata erityisesti. Avoimia kysymyksiä toki on virheellisissä merkinnöissä meidän täytyy muistaa elintarviketurvallisuusongelmat erityisesti virheellisissä merkinnöissä. Hevosen täytyy tietää, minkä tyyppisestä hevosesta oli kyse, mistä tuo hevosen liha on tullut, onko kyse nimenomaan lihasta, joka on kasvatettu, tai hevosesta, joka on kasvatettu ihmisruuaksi. Tässähän on selvä henki, kansanterveyskysymys myös. Now the next speaker is Paul. Eponuta sitten seuraavana. Tervetuloa tänne. Seuraamme, olette täällä mukana ensimmäistä kertaa. Tervetuloa vielä. First time and I must... No ei tämä nyt ihan ensimmäinen kerta ole ja Chris Davista haluaisin kiittää. On mukava olla täällä. Lähtisin liikkeelle sanomalla, että lehdistömme ei ole niinkään tätä eurooppalaista ulottuvuutta tai eh, kulmaa eh, esiin tuonut tähän ongelmaan. Tässähän on kolme seikkaa, jotka on huomioitava. Elintarviketurvallisuus ja sääntely. Ja vuoden 2002 säädöksessä nimenomaan eh, elintarviketurvallisuuskysymykset ovat siirtyneet Lontoosta – Brysseliin ja tässä taustalla on vuoden 2004 asetus. Meillä eh, lihan hygieniastandardit olivat äärimmäisen tiukat BSE-kriisin jälkimainingeissa. Ja nyt sitten EU on siirtänyt näitä vastuukysymyksiä, siirtänyt vastuun tuottajille pikemminkin kuin virastoille. Ja sitten Kristotesi, totesi, että tässä myöskin merkintäkysymykset olisivat jäsenmaiden vastuulla. On muistettava, että on olemassa EU-direktiivi tästäkin asiasta. Ja näin ollen voidaan todeta, että merkintäasia on myöskin EU-kompetenssiin kuuluva asia. Ja tämä on yksi ongelma asiassa. Eli ei olla varmoja elintarvikkeiden turvallisuudesta ja sitten tehdään vääränlaisia merkintöjä. Eli ihmiset syövät ihan jotain muuta kuin mitä ovat luulleet ostaneensa. Minä en välttämättä hevosen lihaa vastusta kuluttajana, mutta jotkut ilman muuta ovat sitä mieltä, että hevosen lihaa ei halua syödä. Tämä yhtenäismarkkina-asia, se on tässä myöskin ongelmana vaikuttaa siltä, että ajatellaan, että maailma hajoaisi, jos yhtenäismarkkinoita, sisämarkkinoita ei olisi, mutta on ymmärrettävä, että tässäkin tilanteessa tämä liha kulki viiden eri maan kautta, eli viisi eri maata oli tässä kuvassa mukana, ja kyllä melko hankalaa on tällöin enää jäljittää mitään. Sisämarkkinathan pitäisivät huolin siitä, että liikkuvuus helpottuu ja valvonta vähenee mutta en tiedä. Ehkäpä toimivaltuudet näissä kysymyksissä olisi syytä siirtää takaisin jäsenmaille. Tällöin byrokratia vähenisi ja tällöin meistä tulisi itseriittoisempia. Myöskin emme olisi niin riippuvaisia toista maista ja kuluttajia voitaisiin kansallisesti suojella. Ja toivoisin, ja todellakin toivoisin, että komissio ei nyt tätä kriisiä pitäisi minkäänlaisena tekosyynä siirtää vielä lisävaltuuksia EUn suuntaan jos jotain tämän tyyppistä tapahtuu eh, taloudellisesti tai muuten, niin EU yleensä käyttää tätä kaikkia tekosyynä hankkiakseen vielä lisävaltuuksia Brysselin ja vähentääkseen valtuuksia, toimivaltuuksia ja valtaa jäsenmailta entuudestaan. Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Ja sitten vielä seuraavat puhujat. Luen ne tässä läpi, ettei kukaan ole unohtunut. Ja puheaika puolitoista minuuttia, jota kaikki ehtivät puheenvuoronsa käyttää. Eli seuraavat puhujat ovat vuorossa vielä.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 Iskö drauf? Jäikö joku pois tästä äskeistä luettelosta? Dazu und damit schließe ich dann. Sanomme vielä ja sitten eh, suljen puhujan luettelon ja puheaika siis puolitoista minuuttia ja pitäkää tästä kiinni, jotta kaikki ehtivät puheenvuoronsa käyttää. Krostet ensimmäisenä, olkaa hyvä. Eh, Meillä on tässä petos kyseessä ja ongelma on tietenkin, että jokainen tämän ketjun lenkki syyttää toinen toistaan. Sisämarkkinoilla on edelleen, on siis enemmän vaiheita tässä elintarvikeketjussa ja hyvin vaikea näitä sääntöjä noudattaa. Erityisesti sitten, kun on jalostetusta elintarvikkeesta kysymys. Kun kuvittelemme, kuinka paljon, kuinka tonneita lihaa tähän jalostamisprosessiin käytetään, niin on aivan mahdotonta kaiken alkuperää jäljittää. Voidaan kuvitella, että tiettyjä raaka-aineita sekoitetaan keskenään, ne tulevat eri puolilta. Minulla on nyt yksinkertainen kysymys. Onko jotakin sellaista tietoa meille, että missä kohdin tämä kein, ketju sitten pettää? miettii, voidaanko jäljitettävyyttä parantaa siltä osin. Sitten DNA-testit, kuinka paljon ne maksavat ja kuinka sitten päätetään testien määrästä ja millä perusteella ja kuinka otetaan otanta, joka kattaa hyvin sen materiaalin, mikä pitäisi tutkia. Ja miten, miten tämä suositus tai testien pakollisuus tässä on hyvin paljon tehtävää vielä. Mont. Tack så mycket. Många har sagt det redan. Alla... Kiitoksia. Monet ovat täällä sanoneet, että kaikki sen kun syyttävät eh, toisiansa. Että miten me saamme sitten selville, että tässä todella on naudanlihaa. Suuret eh, yritykset ovat käyttäneet halpaa lihaa, jotta saisivat eh, parempia katteita ja eivät ole sitten tarkastaneet ollenkaan, mitä he myyvät meille. Ja sitten kun ne jäävät housut kintuissa kiinni, niin eh, kävi ilmi, että he, ne ovat myyneet aivan muuta kuin sanoivat. No miten komissio, mitä me voimme nyt sitten tehdä? Minäkin toistan tämän kysymyksen komissiolle. Mitä nyt tehdään tämän valvonnan parantamiseksi jäsenvaltioissa? Nyt on ollut tällaisia akuutteja toimeja, toimia, joita on toteutettu, mutta mitä sitten voidaan jatkossa tehdä? Merkinnät esimerkit, taksi- ja turvallisuusmerkinnät. Miten voimme toimia sillä tavalla, että näiden yritysten ei enää ole mahdollista tehdä vilppiä? No sitten tällainen jalostettu, prosessoitu ruoka. Pitäisi ilman muuta edellyttää yrityksiltä, jotka jalostavat elintarvikkeita, että ne todella tarkkaan selvittävät, mistä elintarvike on peräisin. Tällä tavalla vaatimukset olisivat tiukemmat. Next speaker. Seuraavana Pilari Juus, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti, niin on toki totta, että tässä on kyse elintarvikepetoksesta. Meillähän on olemassa sääntöjä. Jäsenvaltioiden täytyisi täytäntöönpano näitä sääntöjä, jotka me olemme täältä niille määränneet. Ongelma on rangaistukset. Meidän valtiossa on tällaisia petoksia tapahtunut useastikin, ja silloin mietitään näitä seuraamuksia petoksen vaikutusten näkökulmasta. Minä olen nyt ajatellut tässä hyvin, hyvin vakavia seuraamuksia, joita Espanjassa on asetettu elintarvikepetoksista vaikutusten vuoksi. Nyt kun on kyse hevosen lihaongelmasta, joka on päätynyt elintarvikeketjuun toisella nimellä. Tällainen tässä täytyy nyt siis nyt selostaa sitä, että kyse oli hevosista, jotka olivat kilpailuhevosia, eivätkä ihmisruuaksi kasvatettuja hevosia. Onko tässä nyt selvästi ryhdyttävä äh, rankaisemaan näitä, koska tämähän aiheuttaa selvän ruokaturvaongelman? Vilmat seuraavana. Thanks very much. Um, what is amazing is that ministers across... Tässä EUta syytetään merkintälainsäädännön heikkouksista, mutta kun itse tein ehdotuksen, eh, joka meni läpi eh, Euroopan parlamentissa, vaikka EPP-ryhmässä, niin sitten tukea ei tullutkaan komissiosta eikä neuvostosta, eikä mitään varsinaisesti tapahtunut. Eli ei kovinkaan pitkälle päästy on puhuttu tuoreen lihan merkinnöistä ensi vuodelle, mutta jalostetun lihan osalta tällaista vaatimusta ei ole. Ja tässä puhuttiin, että käsitelty on 13 paikassa, mutta tärkeää olisi silloinkin, että kuluttaja tietäisi, mitkä nämä 13 paikkaa ovat. Ja jos alkuperämerkintöjä käytetään, niin jalostajien on jollain tavalla kuitenkin annettava tietoa näistä ketjuista. Chris Davis viittasi sianlihan sian lihan DNA-testaus viime viikolla toteutettiin ja maatalousministerit myös meidän maassamme ovat tuoneet esiin sen, että näiden ehdotusten käsittely olisi nopeutettava ja tämä olisi tärkeää. On pidettävä huoli siitä, että kuluttajien luottamus taas voitetaan, mutta siinä ei onnistuta, jos kuluttajat eivät voi luottaa siihen, että ostavat sitä, mitä luulevat ostavansa. Kiitos. Thank you, Chairman. Um, Ireland discovered this. Kiitoksia. Niin, Irlanti on nyt löytänyt tämän ongelman. Tämä on esimerkki siitä, mitä elintarvikeviraston pitäisi nyt tehdä. Meidän täytyisi varmasti kuulla myös professoria, tuon EFSAn johtajaa juuri näistä kysymyksistä. Seuraavat ajatukset. Ensiksi täytyy kiinnittää elintarvikkeisiin parempi huomio. Tämä on nyt ajautunut virheellisille reiteille. Elintarvikemerkinnöt jos niitä ei tarkisteta, mitä tuossa tuotteessa on, ja todistetaan, että se vastaa sitä kuin tuossa merkinnässä on, niin mitä järkeä näissä merkinnöissä ylipäätään on. E, Irlannissa on juuri havaittu, että merkintöistä huolimatta kyse oli hevosesta, eli tämä on selvästä peto- kyse on selvästä petoksesta, ja me tarvitsemme itsenäisen viranomaisen, joka välittää tätä tietoa kuluttajille. Tämä on eurooppalainen ongelma, johon tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun. Jäljitettävyys, on vahvistettava, jos kyse on hevoselihasta. Hevosilihaa toki voidaan käyttää, mutta me tarvitsemme sille selkeän jäljitettävyyden. Ja komissiolta kysymmekin, miten tämä tehdään hevosenlihan yhteydessä. Miten jäljitettävää hevosenliha ylipäätään on ja mielestäni niin tarvitsemme myös tarkemmat säännöt hevosenlihasta elintarvikeketjusta. Ja sitten vielä, aha, aikani loppuukin, mutta tämä toinen asia, eli jäljitettävyys kyllä minun on pakko tämä vielä saada sanoa, Kar viittasi tuohon toimittaja, toimitusketjuun ja siihen meidän täytyy erityishuomio kiinnittää. Andi. Puolitoista minuuttia puheenjohtaja muistutan vielä tästä. Ja seuraava puhuja. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt tulos järjestelmästä tässä edessämme. Joka kerta, kun me haluamme jotakin sitovaa säännöstöä tai jotakin vapaaehtoista säännöstöä. Ja aina kun me esitämme kysymyksen siitä, kuinka tehokasta valvonta on, ja aina sanotaan, että jäsenvaltiot sen hoitavat. No joka tapauksessa tässä nyt on tulossa. Ja jos me haluamme, että meidän kansalaisemme voivat luottaa jälleen siitä, siihen, mitä he syövät, pitää olla merkinnät lihan alkuperästä. Ja tämä täytyy olla myöskin ruuissa, tämä merkintä. DNA-testaus on ihan hyvän suuntaan menossa, sitä täytyy käyttää. Ja sitten hallitusten täytyy sitoutua tähän valvontaan. Ei ole mahdollista siinä sellainen, että yhteisölainsäädännössä lainsäädännössä viitataan kansallisiin viranomaisiin valvojina, jos se tiukkaa säännöstä niille ei ole. Meidän täytyy päättää tästä. Ja jos me emme selvitä tätä ongelmaa, niin silloin uskottavuus ei ja luottamus ei parane. Sittenhän täällä on myöskin kansanterveyteen liittyviä ongelmia tulossa. Kiitos puheenjohtaja tässä puhun kollegankin nimissä, niin ehkä saan aikaa kolme minuuttia. Selvää kuitenkin on, että tässä puhutaan petoksista ja petokset vaativat rangaistuksensa. Kannattaa muistaa, että varsinaisesti ehkä ongelma ei liity uuteen lainsäädäntöön. Meillä on erilaista eläin, elintarvikelainsäädäntöä, erilaisia asetuksia, mutta on tärkeää, että niistä pidetään kiinni ja niiden toteuttamista valvotaan. Ja sitten kun törmätään tällaisiin ongelmiin, tarvitaan sanktioita ja niiden tulee olla sellaisia, että ne myös tuntuvat tiukempi lainsäädäntö, mitä tulee alkuperämerkintöihin lihan osalta, voi olla hieman hankala asia ja vaatii liikaa byrokratiaa. Eli valvonta koskien koko prosessia ja valvonnan tulee tulla yllättäen ja myöskin valvonnan tulee tapahtua riippumattomalta tahalta. Eli en toivoisi uutta lisäbyrokratiaa, vaan sitä, että jo olemassa lainsäädäntö toteutuu kunnolla. Kiitos. Ja seuraavana Debani, olkaa hyvä. Niin, kiitos että sain tämän nyt tämän puheenvuoron, koska minun täytyy mennä tuonne kolmikanta neuvotteluihin näissä rajat ylittävissä uhkissa. No, tämä skandaali osoittaa sen, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja sanon tämän kaikille Euroopan vastustajille ja skeptikoille, jotka täällä parlamentissakin istuskelevat tai e, ympäri Eurooppaa ovat sijoittautuneet, jotka sanovat, että jos joku jäsenvaltio olisi tämän jäljitettävyyden elintarvikeketjuissa noudattaneet paremmin niitä, niin tämä, tällaista skandaalia, skandaalia ehkä olisi saatu aikaan aikaiseksi. Ja sitten tämä nyt on myös kansanterveysongelma, koska on löydetty myös hevosen lihaa, lihassa piileviä myrkyaineita, myrkyllisiä aineita, joten minä haluaisinkin nyt komission huomion kiinnittää niihin maihin, maihin erityisesti Romaniaan ja elintarvikeketjuun hevosen lihan yhteydessä on havaittu, että tähän asti tarkistuksia ei ole kovinkaan paljon toteutettu ja komissio on e, estänyt tiettyjen aineiden käytön hevosen, hevosteurastamoissa Romaniassa. Eli tässä nyt täytyy tosiaan miettiä tätä kivun estoaineen esto, mm, eston valvontaa eri maissa. Kiitokset sitten Hoisli. Ja, das Thema Herkunftskennzeichnung ist, glaube ich, ein ganz... Alkuperämerkintä on kaikkein keskeisin asia. Ei se kaikkea ratkaise, mutta kuitenkin me, olisi hyvä, jos pystyttäisiin heti jäljittämään skandaalilihatkin. Ja tässä nyt sitten se epäonnistui. Mm, minä toivon, että siis täällä parlamentissa kannat vaihtuvat viime kerrasta. Ja tässä täällä jos vaaditaan jalostettuihin tuotteisiin myöskin merkintöjä. että tässä täytyy nyt nopeasti toimia. Nythän kuluttajat eh, eivät, ovat hädissään ja jos tässä nyt vain toimintasuunnitelmia laaditaan, niin ei tämä luottamus parane. Meillä on erilaiset standardit eri maissa ja tässäkin asiassa pitäisi miettiä sitä, että kuinka kaikki voidaan koordinoida ja missä vastuut ovat. Meillä täytyy olla samat standardit. Toisella valvotaan paljon, toisella ei ollenkaan. No sitten, että aika pieni riski tässä on jäädä kiinni ja voitto on suhteellisen suuri. Ja sitten tämähän mafian täytyy siis no, ymmärtää se. Niin. Julie König seuraavana. Thank you very much. Um... Kiitos. Rikoksesta, petoksestahan tässä on kyse. Vaikka äh, ehkä muutenkin asia yritetään kiertää, mutta siitä on kyse varsinaista jäljitettävyyttä, äh, ettei sitä olisi. Kyllä sitä on. Se ei ehkä ole riittävän avointa ja nopea, mutta kyllä se olemassa on ja siksi tämäkin ongelma esiin tuli ja tältä pohjalta on jatkettava. Ei pidä paikkaansa, että jos äh, olisi äh, äänestetty toisin, niin tähän ei olisi päädytty voimaantulo olisi kuitenkin ollut vasta myöhemmin ja sitten vaikutusten arvioinnin puolestahan joka tapauksessa äänestettiin. Ja kysyisin komissiolta, miten on edistytty vaikutusten arviointiasiassa, kuinka nopeasti tietoja voidaan saada, jotta voidaan sitten tehdä tarvittavat päätökset vuonna 2000, kun elintarviketurvallisuus valkoinen kirja esitettiin, niin strateginen prioriteetti eh, asetettiin siihen, että toimijat ovat päävastuussa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Jäsenmaiden tulee kuitenkin valvoa toimijoita jäsenmaiden tulisi vahvistaa valvonta eh, ja muita tarkistusoperaatioita. Ja kysyisin, missä ollaan näiden valvontatoimien osalta nykyisellään. On oltava varovaisia, ettei nyt tässä turhaan syytetä tuottavaa tahoa. Tässä on kuitenkin kyse toiseksi suurimmasta teollisuuden alasta Euroopasta, joka tarjoaa paljon työpaikkoja myöskin, eli asiat on hoidettava kuntoon ja kunnolla. Im Grunde genommen haben wir es hier mit Kiitoksia. Tässä on itse asiassa kaksi skandaalia. Ensinnäkin merkintäskandaali. Ja tässä minä haluaisin kysyä komissiolta, että miten tämä valvontatilanne paranee jatkossa. Ja miten voitte huolehtia siitä, että kaikista mm, asioista pidetään kaikissa maissa samalla tavalla huolta? Ja miten DNA-kokeet ja niiden otantakuviot Täällähän 20-60 euroa on tämä hinta ja tämä on aika, aika suuri, suuri sitten tämä summa, miten se suhteellisesti jakautuu. No sitten toinen skandaali. Onhan ne eh, mm, muitakin miten tällainen eläinlääkintäasia, eh, siis se, että miten eläimille, mitä eläimille tapahtuu sitten, kun ne ovat kuolleet ja ettei, ne, ettei vain todeta, että ne ovat kuolleet. Tällä tavalla voitaisiin näitä skandaaleja eh, torjua. Vielen Dank, Frau Reimers. Als nächstes spricht die Kollegin Judith Merkis. Judith Merkis seuraavana. Voorzitter, eh, ja, het, het paarden... Kiitokset. Niin, hevosen lihasta sen verran, että jos mietin nyt näitä sääntöjä, ovatko säännöt vai valvonta nyt pettäneet? puhutaan autojen valvonnasta tässä juuri äsken ja kansallisesta valvonnasta ja eroavaisuudiksista ja joustavuuskriteereistä, joita toisiin tulkitaan. Kyse on sama myös lihasta ja näin laatu, valvonnan laatu ja säännönmukaisuus poikkeaa maasta toiseen. Täytyisikö meidän nyt jonkunlainen valvonnan valvontakomitea luoda, mutta tilannetta on joka tapauksessa parannettava ja haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä. Olen myös samaa mieltä Syyterin kanssa. Halpa liha ei jätä oikeita merkintöjä. Ja tästähän on olemassa esimerkkejä esimerkiksi ähm, siipikarjan äh, lihaa tuotannossa aiemmilta vuosilta. On, siellähän on ollut skandaalia ennenkin ja erityisesti jos ajattelemme tätä halpaa lihaa, siitähän nyt syntyy valtavia laatu äh, seuraamuksia markkinoille. Grazie Presidente. Io credo che mm, questo scandalo Kiitos puheenjohtaja. Tämä hevoslihaskandaali ehkä saa aikaan sen, että toimimme nopeasti. Meidän on todellakin niin tehtävä ja vältyttävä siltä, että tällaisen törmätään jatkossakin. On ymmärrettävä, että tässä puhutaan petoksesta, eli kuluttaja on joutunut käyttämään tuotetta, jota ei olisi halunnut käyttää, ja toisaalta elintarviketurvallisuus tässä myöskin esiin nousee tähän vaaralliseen aineeseen. On viitattu usein otteeseen, ja hyvä niin Monet jäsenmaat ovat joutuneet sellaiseen tilanteeseen, että monia kilpahevosia on taloudellisten ongelmien vuoksi jouduttu teurastamaan ja näiden liha sitten on päätynyt elintarvikeketjuihin. Jotkut Euroopassa pitävät hevosta eläimenä, jonka liha ei ole syötävää ja siksi on huono asia, jos tällaisiin ongelmiin törmätään ja on syytä todellakin lisätä valvonnan tasoa tietoa. Ja komissiolta kysyisin seuraavaa. Kuinka monen tämän tyyppisen tapauksen on törmätty Euroopassa? Missä niihin on törmätty? Ja onko arvioita näistä eh, nykyisistä petoksista? Koska pelkäänpä, että eh, vielä jatkossakin joku lautasellaan syö hevosen lihaa, vaikka luulee syövänsä naudan lihaa. Ja mitkä ovat kaikkein tehokkaimpia toimia sitten, kun halutaan jäljittää tilannetta? Kiitos ja eteenpäin seuraava puhuja. Thank you. Um, I'll be very quick as well. Hyvin nopeasti minäkin puhun. Meidän täytyy nyt huolehtia siitä, ettei tämän kriisin myötä ihmiset eivät ota esille sellaisia asioita, jotka tähän eivät kuulu. Kun puhuttiin jäljitettävyydestä, jos meillä olisi ollut nämä alkuperämerkinnät, niin olisiko se auttanut asiaa? En usko paitsi että ehkä voisimme tietää, että tietyissä maissa on tällaista kontaminaatiota enemmän kuin muualla. Tässä on petostapaus, me kaikki tiedämme sen, ja ehkä meidän pitäisi katsoa valmistajien velvollisuuksia. Mutta kuitenkin ostajat ovat myöskin velvollisia eh, olemaan valppaina sen suhteen, mitä he ostavat. Nyt haluaisin kysyä komissiolta tai pyytää komissiolta, että se katsoisi tätä koko ketjua. Mehän puhumme tässä nyt petosasiasta, eurooppalaisesta petosasiasta. Ja seuraavana Elena Artonesko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, olen paljolti samaa mieltä kuin tässä minua ennen puhuneet, että me tarvitsemme selkeämpää järjestelmää ja eurooppalaista ratkaisua tähän kysymykseen. Meidän täytyy oppia tämän päivän skandaalista. Monet kollegat ovat ottaneet huomioon epäselvyydet ja hämmennyksen hevosen lihan tilanteesta Romaniassa. Ja Romanian rooli on tässä nyt ollut kovastikin tapetilla haluan selventää nyt sitä, että tässä eurooppalaisessa lehdistössä kovasti on soimattu ja syytetty Romaniaa. Toisaalta aivan oikein, mutta komissio on tehnyt tästä myös oman julkilausumansa, sillä komission tarkistusten mukaan elintarvikemerkinnät ovat olleet Romaniasta lähtiessään aivan oikeat, eikä tällaista suurta syytöstulvaa olisi pitänyt Romanialle osoittaa hevosen liha kysymyksissä. Tässä ongelma syntyy sitten, kun liha lähtee maasta ulkopuolelle ja sitä käsitellään sitten ulkopuolella. Tämä on tietysti selvä petos, mutta petos on varmasti syntynyt rajojen ulkopuolella, tosin väittämättä, että Romaniakaan olisi kaikissa asioissa täysin puhdas. Mutta ja meidän täytyy tietysti toimia vastuullisesti kaikissa maissa ja jatkuvasti pyrkiä takaamaan tuon jäljitettävyyden toteutuminen. Kiitos. Kiitos, sitten Renate Sama. Vielen Dank. Ja, es ist ein äh, Betrugsfall und keine Petosvalhan tämä on, eikä mikä merkintä sitä voisi estää. Me, meillä on, me halusimme parlamentissa enemmistöllä tämän, tämän alkuperämerkinnät ja neuvosto ei halunnut. Ja nyt sitten minä mietin sitä, että onko tämä nyt ollenkaan käytännössä järjestettävissä. Voi, jos meillä on tällainen kolmen tason alkuperämerkintäjärjestelmä, se on erittäin vaikeaa siis syntymä eläinten pito ja vielä teura, teurastusvaihekin. Me olemme antaneet tällaisen koepallon mm, komissiolle, esittäneet ehdotuksen ja sitten me odotamme vastausta, että miten tämä alkuperä sitten saadaan selville jalostetusta tuotteesta. Ja vuoden loppuun mennessä komission on tehtävä tästä jonkinlainen ehdotus meille. Ja kysymys komissiolle, että miten pitkällä tämä hanke nyt on nyt ehkä ei pitäisi niin äkkiä tässä nyt reagoida, että jos vaikka vahingossa tulee sellainen laki, jota ei voidakaan täytäntöönpanna. Mutta tässä vaiheessa tämä on kansallinen ongelma. Me tarvitsemme rangaistuksia, sen täytyy tulla kalliiksi ja firman nimi julkisuuteen. Okay. Ja sitten Pak seuraavana. Sure. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. En toista eh, hyviä ajatuksia, joita täällä on esiin tuotu. Meillä on vain yksi eh, viesti. Eli meillä on tällainen nopea hälytysjärjestelmä eh, ruoasta ja rehusta puhuttaessa. Voitaisiin tämän soveltamisalaan ottaa mukaan myöskin tällaiset petoskysymykset. Eli että ainakin tietoja voitaisiin välittömästi esittää kuluttajalle. Näin tulisi tehdä. Ja olisin kysynyt, mitä mieltä komissio ehdotuksesta olisi. Kiitos ja vastaa seuraavana. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Niin, alkuperämerkinnöistä vuoden loppuun mennessä odottelemme komissiota vaikutusten arviointia tästä. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin onkin jo maatalousministerien välillä saavutettu yhteisymmärrys siitä, että komissio ennen kesää jo esittelee vaikutusten arvioinnin. Eli meidän täytyy seurata nyt, missä mennään. Kyse on tietysti kuluttajien suuntaan toteutetusta petoksesta ja jäsenvaltioidenhan ensimmäisenä täytyy olla vastuussa näiden tehokkaiden valvontajärjestelmien aikaansaamisesta ja lainsäädännön täytäntöönpanamisesta. Jos ajattelen nyt vaikkapa Alankomaita, jossa on tällainen kaupallinen toimija, joka ostaa hevosen lihaa ja sitten merkitsee sen naudan lihaksi. Sehän on huono asia. Se on mennyt jo tuo, tuomioistuimeen vuosi sitten sitten samasta asiasta ja silloin puhuttiin tästä asiasta, mutta minkäänlaista riskinarviointia ei tuolloin sitten toteutettu. Jos tehdään val- suoritetaan valvontaa, niin mitä sitten tapahtuu? Onhan Irlannissa ja Olanissa ja muualla näitä eläinlääkintäviranomaisia, jotka toimivat ja tekevät hyvin työtään, mutta järjestelmä itsessään ei toimi. Meidän täytyy tarjota lisää varoja sekä ihmis- sekä henkilökuntaa tähän työhön. Muutenhan tämä jää kuolleeksi kirjaimeksi ilman rahaa. Ja meidän täytyy järjestää myös keskustelua asiasta, vuosittaista keskustelua asiasta ja vaihtaa suosituksia ja hyviä käytänteitä ja myös pohtia, missä jäsenvaltioissa on tapahtunut virheitä ja missä toimittu hyvin. Eli meidän täytyy mm, jäsenvaltioiden suuntaan kiinnittää huomiota ja viranomaisia saattaa tähän keskusteluun. Puheenjohtaja keskeyttää. Lämpimät kiitokset. Niki Ford seuraavana. Kiitos. Kolme pointtia. Kyse on petoksesta ja mahdollisimman rankka tuomio tulisi langettaa siksi, että jäljittävyyttä tarvitaan elintarvikeketjua äh, seurattaessa siksi, että etsitään, estetään esimerkiksi tautiepidemioiden leviäminen. Esimerkiksi lintuinfluenssan tästä yksi esimerkki olisi ollut mahdollista mainita nämäkin kuolleena maahamme ne vuosi sitten tuodut kalkkunat vaikka ne, vaikka ne oli kuolleena tuotuna, olisi voitu elintarvikkeeksi merkitä. Eli tässä tarvitaan menettelyjä. Ja sitten on katsottava myöskin miten ruokkia kasvava väestömäärät maailmassa. Jotkut sanovat, että ei pitäisi ostaa halpaa ruokaa, mutta valitettava tosiasia on se, että monella ei ole parempaan varaa. Kun budjettia käytiin läpi, niin parlamentin kollegat eh, sopivat siitä, että satoja eh, euroja eh, oltiin valmiit leikkaamaan elintarviketutkimuksen tiimoilta, vaikka juuri nyt tulisi nimenomaan investoida elintarviketutkimukseen erityisesti. Eli tässä yksi argumentti tähän keskusteluun. Ja. Ja nyt puheenvuoron saa lihamerkintäasioista vastaava esittelijä. Olkaa hyvä. Merci, président. ce, ce, cette affaire est une affaire... Niin, tässä nyt on kyse petoksesta, siis rikoksesta, kuten monet kollegat ovat sanoneetkin. Eli meidän ei tule tähän vastata lainsäädännöllä kun kyse on nyt selkeästä rikoksesta. Eli tässä nyt täytyy miettiä, mitä oikeastaan on tapahtunut. Europol toteutti tämän tutkimuksen. Se on kiinnostavaa, koska se tarjoaa tietynlaisen puolueettomuuden, että Euroopan pori, Euroopan poliisi hoitaa tämän tutkinnan. Ja mietin komissiota, komission täytyisi tämän tyyppisissä petosepäilyissä aina kääntyä Europolin suuntaan. Muistan nimittäin eräät Egyptistä Saksan kautta tulleet jyvät, joissa oli matoja ja niistä aiheutui monia, monia kansanterveysongelmia. E, niin Europol pitää ottaa aina tämän tyyppisissä ongelmissa e, esiin, koska se takaa puolueettomuutta. Se on hyvä asia. Ja sitten tämä ongelma, tämä, tämä ketjuongelma liittyy tähän liikkumiseen hevonen siellä Romaniassa, sitten sitä osaa leikataan jossain suunnassa ja sitten se siirtyy maasta toiseen. Eli tässä, tästä täytyy neuvotella. Jäljitettävyys sinänsä on ihan selvä. Kyllä me tiedämme, missä tuo liha on liikkunut. Ei se ole niinkään ongelma, vaan pikemminkin valvonta ja erityisesti seuraamus ja rangaistus, joka tuosta näistä virheistä sitten tulee. Ja meidän täytyy esittää kysymys myös elintarviketurvallisuudesta Euroopan unionin ulkopuolisille tarvikkeille. kannattaako tässä edes ryhtyä kuvittelemaan, mitä vaaroja niissä oikein piileekään? Siis Kiitos näistä puolestatoista minuutista. Ja Paula Testori saa nyt puheenvuoron äh, terveyspääosastosta. Olkaa hyvä, pääjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Ja pyrin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Jos joku unohtuu, niin pahoittelen, koska kysymyksiä oli melko paljon. Ja nyt puheenvuoroni äh, viiteen aiheeseen. Ensinnäkin merkinnät ja jäljitettävyys ja lainsäädäntömme. Meillä on eh, hyvää lainsäädäntöä tässä asiassa parasta maailmassa. Ja tämän lainsäädännön ansiosta jäljitettävyys on toiminut. Pystyimme tunnistamaan tämän jakeluketjun, ei nyt ehkä parissa tunnissa, mutta kuitenkin muutamassa päivässä. Hankalampi oli sitten ymmärtää, missä petos tapahtui sillä kun petos tehdään, niin se tehdään nimenomaan sillä tavalla, että ei halua paljastua. Ja tämän jäljittäminen olikin hankalampaa. Mutta Romania, Ranska, Luxemburg, UK, tämä jakeluketju, se kyllä jäljitettiin melko nopeasti muutamassa päivässä. Ja siitä on kiittäminen tätä lainsäädäntöä. Eli me ainoana maailmassa eh, käytämme tällaista jäljitettävyysjärjestelmää. Ja ennen kuin pyydetään lisää merkintöjä, lisäjäljitettävyyttä, kannattaisi hieman asiaa harkita ensin. Lainsäädäntöä ei sinällään ole syytä lisätä, sitä on jo olemassa. Ja sitten <clears throat> nämä alkuperäkysymykset. En tässä nyt välttämättä halua kommentoida sitä, halutaanko vaiko eikö eh, esittää lihan ainesosana alkuperä. Siitähän tässä nyt on kyse liha on jalosteen yksi ainesosista. Parlamentti tätä, ainakin osa sitä on toivonut ja me laavimme aiheesta raportin. No, me olemme järjestäneet asiasta ä, ulkoistetun tutkimuksen, jotta saisimme jonkinlaisen kokonaiskuvan asiasta. Ja komissio nyt pyrkii nopeuttamaan asian käsittelyä koska on toivottu, että saataisiin vuoden loppuun mennessä tämä raportti ja pyrimme eh, aikaistamaan sen valmiiksi saattamista, mutta se ei mm, varmaan ole siksi, että halutaan kuitenkin hyvä tutkimus toteuttaa, eli asiaan palataan sitten syksyllä, mutta niin pian kuin mahdollista. Mutta vaikka alkuperävaatimus olisi ollut olemassa, niin petos olisi kuitenkin tehty, koska tässä petoksesta kyse on. Ei alkuperä ollut ongelma, vaan ongelma oli se, että muutettiin eh, tuotteen nimeä. Se oli petoksen kohteena. Ja monet täällä kysyvät, miksei että sanktiot olisi tiukempia, kovempia, tarvittaisiin rikosoikeudellisia sanktioita, jos elintarvike kysymyksissä ja tehdään petoksia, tarvitaan rikosoikeudellisia sanktioita, mutta tämä on sitten asia, joka kuuluu jäsenmaille. Joku kysyi, ymmärrämmekö, eh, mikä tyyppisiä sanktioita jäsenmaat käyttävät. No meillä ei kokonaiskuvaa tilanteesta ole, koska jäsenmaat toimivat haluavallaan tavalla. Me emme voi tähän asiaan puuttua, siis tähän sanktioasettelumenettelyyn. Kines totesi, että UK-yritys huomasi sen, että että kyseessä olikin hevosenliha. Tämä nimenomaan siksi, että se oli tehnyt valvontatutkimuksen ja tämä johtui siitä, että vastaavaan oli törmätty Irlannissa jokin aika aikaisemmin ja siksi kyseinen UK-yritys päätti hieman vahvistaa näitä omia valvontatoimia ja näin se tekikin. Tietysti tätä on hankala ymmärtää, mutta meidän kannattaisi ehkä nyt ymmärtää, että on hyvä, että meillä on lainsäädäntöä ja meillä on valvontaa ja näiden vuoksi tämä petostapaus mm, tuli ilmi. Mutta ihminen toimii niin kuin toimii, eli petoksilta ei koskaan voi täysin välttyä. Ja täällä puhuttiin myöskin elintarvikkeiden hinnoista, miksi hinnat ovat näin alhaiset. elintarvikkeiden ostosten hinta on edelleen laskemaan päin. Eli elintarvikekorin hinta on nyt alhaisempi kuin mitä se oli jokin vuosi sitten ja hinta on edelleen alenemaan päin siksi, että kuluttajien eh, toiveisiin pyritään vastaamaan. Ihmiset nimenomaan ovat huolissaan nimenomaan hinnoista. Eh, kun europarometria tarkastelee, niin yleensä aina hinta on ratkaiseva tekijä, kun kuluttajan mielipidettä kysyy. No tietysti voidaan kysyä, mitä sitten sisämarkkinat mahdollistavat kuinka voidaan katsoa, että voidaanko esimerkiksi ajatella, että tuotanto suunnataan sellaisille alueille, joilla se on edullisempaa. Ja näinhän elintarvikkeiden tuotanto on järjestetty Euroopassa ja sisämarkkinoiden ansiosta katsoisin, että voidaan sanoa, että säännöt, jotka sääntelevät jäsenmaiden toimintaa, ovat kaikkialla samat ja samantasoiset. Eli ennen kuin mennään syyttämään sisämarkkinoita, niin kuin tässä yhdessä puheenvuorossa tehtiin, olisi syytä ymmärtää se, että sisämarkkinoista on suurta hyötyä sikäli, että saadaan samat säännöt pätemään kaikille ja tällä tavalla elintarviketeollisuutemme voi mm, toimia parhaalla mahdollisella tavalla alentaakseen hintaa aina kun mahdollista. Mikä sitten on EUn rooli? Eh, muutamassa hetkessä eh, tämän nopean hälytyksen kautta saatiin tiedotus kulkemaan kaikkiin jäsenmaihin silloin, kun katsotaan, että EU-lainsäädäntöä mahdollisesti on rikottu, ja niinhän tässä tapauksessa oli tehty, tämä Rapid Alert-järjestelmä eh, tulee kuvan mukaan, ja tällä tavalla tiedon välitys toimi nopeasti, ja heti kun saimme tietoa jakeluketjusta, tieto lähti eteenpäin. Ja perjantaina päätettiin, että perustetaan tällainen lisävalvontajärjestelmä. Tämä on suositus siksi, että meillä ei ole oikeus perustaa esittää mitään sitovia päätöksiä, mutta jäsenmaiden tuella näin voidaan tehdä. Eli kyseessä on suositus, se tullaan julkaisemaan heti huomisaamulla ja sitä täytäntöön pannaan. Me rahoitamme tästä 75 prosenttia neljästä tästä kokonaissummasta. Ja viisi kuukautta on asetettu kestoksi. Haluttiin nopeaa reaktiota, ei mitään kuukausia kestävää menettelyä. Päätettiin DNA-testauksia järjestää ja myöskin jäämien valvontaa, mitä tulee tähän vaarallisen aineyhdistelmään. Aikaisemmin jo on törmätty tilanteisiin. Vuosittain muutamassa otoksessa on törmätty tähän veniputatsonen ilmenemiseen. Ja <clears throat> se on kielletty aine. Ja näin ollen testataan kunkin maan määrien pohjalta asiaa, ja tällaiset testaukset jo nykyisellään ovat pakollisia, mutta nyt haluamme lisätä testauksen määriä siksi, että halutaan varmistua näistä turvallisuuskysymyksistä, saada selvyys siitä, mitä eläintä on käytetty, mutta myöskin selvyys tästä turvallisuuspuolesta halutaan saada. Ja vielä muutama e, vastaus. Klonaus. Asia. Vaikutusten arviointia ollaan toteuttamassa. Kaksi kuukautta siihen vielä vierähtäneen. Ja jos sen pohjalta saadaan tietyt vastaukset, tulemme ehdotuksen laatimaan. Siihen komissio sitten on sitoutunut. Sitten hygienialainsäädäntö. Emme aio heikentää tai pehmentää hygienialainsäädäntöä ja vaatimuksia millään lailla. Tarkoitus on säilyttää perusperiaatteena se, että lihantuotannossa vastuu on kansallisilla viranomaisilla silloin, kun puhutaan teurastamoiden ja muiden toimijoiden valvonnasta. Kuitenkin haluamme mahdollistaa tietyt toimet, esimerkiksi näytteiden otto, ne voidaan hoitaa myöskin yritystasolla, ja näinhän tehdäänkin, esimerkiksi siipikarjalihasta puhuttaessa. Ja ajatus olisi, että kansalliset viranomaiset voisivat muokata valvontamenettelynsä eh, sellaisiksi, että omat riski eh, eh, riskitasot huomioidaan näissä suunnitelmissa. Ja kaikessa tässä huomioidaan myöskin se, että pyritään mahdollisimman vähäbyrokraattisiin menettelyihin ja tämä on ongelmana. Eli eh, parlamenttikin toisaalta pyytää vähempää byrokratiaa, mutta sitten joskus tuntuu vaativan sitä lisää. Eli halutaan kyllä hoitaa riskit, mutta eh, huomioida myöskin kustannuspuoli. Viime viikolla ministerit mitä he päättivät? No, varsinaisesti ei mitään. Aihe tulee vielä olemaan esillä. Tämä ilman muuta on poliittisesti erittäin tärkeä aihe, mutta mitä varsinaista päätöstä ei ole tehty, koska tilanne joka tuli esiin täällä parlamentissa, jossa puolet olivat alkuperämerkintöjen kannalla ja puolet sitten vastustivat sellaista mm, samantyyppinen asettelu pitkälti vallitsee myöskin neuvostossa. Mitkä ovat sitten valvontamäärät? Kun puhutaan elintarvikkeista, tilanne on melko hyvä, koska kyseessä on ainoa ala yhdessä ydinenergian ja kalastuksen kanssa, jossa valvonta voidaan hoitaa komission kautta. Näinhän ei ole silloin, kun ympäristökysymyksistä puhutaan, mutta meillä on 110 eh, valvojaa, jotka valvovat sitä, miten jäsenmaat ovat eh, hoitaneet nämä valvontatoimensa. Ja 300-400 eh, valvontaa toteutetaan Euroopassa ja toiminta on avointa, tiedot julkistetaan Ja tältä puolelta voidaan sanoa, että kyllä elinkaariketjumme ovat turvallisia. Jos nyt yhteen petostapaukseen törmätään, niin se ei merkitse sitä, ettei elintarvikeketjumme olisi turvallisia. Kyllä, ne ovat varsin turvallisia. Puheenjohtaja, uskoisin, että tässä tulivatkin jo tärkeimmät kommentit, jotka halusin esittää. Kiitokset. EFSAnkin edustaja on täällä tänään paikalla. Ja mielellään annan nyt puheenvuoron EFSAlle näin ollen. Herra Bernhard, eh, riskiarvioinneista vastaava johtaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia siitä, että EFSA saa myöskin osallistua tähän keskusteluun. Minä haluaisin toistaa sen, mitä komissiokin sanoi, että, että tässä nyt ei ole kysymyksessä minkäänlainen elintarviketurvallisuuskysymys, vaan petostapaus. Ja tämä ikään kuin sekoittaa myös kuluttajaa. EFSA on nimenomaan virasto, joka tekee paljon laajemmalla tontilla työtä koska me katsomme kaikkia jäämiä elintarvikkeista ja näin edelleen. Ja me olemme pyrkimässä nyt sitten modernisoimaan tätä lihantarkastusjärjestelmää. Se tulee 2013 kesäkuussa ehdotuksena. Kuitenkin kolme huolta täällä on. Ensinnäkin tällainen ekinokusparasitti. E, joka saattaa olla e, hevosissa, se on yhdessä hevosessa sadasta tuhannesta, joten tämä ei ole suuri karvan kansanterveysongelma. No sitten kemikaalit. Meillä on fenobutanoli, jota täällä mainittiin. Se on sellainen tulehdusta estävä lääke, jota käytetään myös ihmislääketieteessä eh, jossakin hyvin vakavissa tavo- tapauksissa. Ravihevosille sitä käytetään, mutta tällaiset eh, eläinten lihat eivät Euroopassa saa tulla elintarvikeketjuun. Tästä asetus on hyvin selvä. Meillä on valvonta järjestelmä ja jäsenvaltiot ovat tuhansia testejä tehneet viime vuonna ja hyvin harvassa on tätä esiintynyt. Ja sitten kemiallinen aine kadmium, jota hevosenlihassa on, mutta siinäkin on hyvin matalat pitoisuudet ja hyvin matala riski. Joten minä voisin sanoa näin, että hevosen liha on minun käsitykseni mukaan hyvin turvallinen tuote. Sitä voidaan jopa raakana syödä ilman suurempia vaaroja. Joten tämä ei ole siis terveyskysymys. Me tietenkin riskin arvioinnissa Espan puolelta autamme, jos jos tulee uusia tarpeita. Ja me EMAN, EMEAN kanssa, me lääkeviraston kanssa teemme yhteistyötä myöskin, jotta voimme jatkuvasti arvioida tätä tilannetta uudelleen, mikäli tarpeen. Kiitos. Kiitos ja näin on saatu keskustelu läpi käytyä. Hyödyllinen keskustelu, mutta täällä on vielä puheenvuoropyyntö Chris Davis. The chairman, um, whether you... Niin, puheenjohtaja, sallitteko te esittää vielä yhden jatkokysymyksen? Frau Testori muss in fünf Minuten, in fünf Minuten. Frau hän tulee tässä viiden minuutin kuluttua lähteä. Tässä on kuitenkin vielä kaksi lisäkysymystä. Linda ja sitten Chris Davis. Olkaa hyvä. Frau McGinnis, bitte eine... Frau McGinnis, mutta minuutti vain siis. Linda? Yeah, I want to ask... Miss... Niin, lihamerkintää tuohon lihaan va- tarkoittaa sitä, että yritys olisi vastuullisempi siitä, mitä tuotteeseen merkitään. Komissiota toivoisin sitä, että, se, että minä kuluttajana voisin ymmärtää ja saada varmi, varmuuden siitä, että joku muuttuu, koska onhan järjestelmä olemassa, mutta se on nyt epäonnistunut. Ei kyse ollut yhdestä yrityksestä, vaan useasta yrityksestä, joka tässä oli kyseessä. Kuinka paljon nyt sitten käytetään rahaa näihin näihin testeihin luottamuksen saavuttamiseksi uudelleen. Eli jos tässä nyt kyse on lihatuotannon merkinnöistä. Miten yritykset voivat todella kantaa vastuunsa tässä ketjussa? I'm happy to accept. Minä Kyllä myönnän, että EUn lainsäädäntö tältä alalta on parasta mahdollista ja sitä täytyy tietenkin myös soveltaa maissa oikein. Mutta kuinka sitä sovelletaan hallitusten toimesta? Siis tämän kuuluu tietenkin monen muunkin lainsäädäntöön, mutta 27 tapaa soveltaa lainsäädäntöä on. Jotkut tekevät sen, jotkut eivät tee, eikä meillä ole mitään tietoa siitä, että miten laki on pantu toimeen ja minkälaisia rangaistuksia sieltä on tulossa. Um, Kiitos. EFSAlta kysyisin äh, asiaa. Tämä ylipäätään liittyy virastoihin. Olen ymmärtänyt asian siten, että äh, äh, riippuen siitä, mitä kukin jäsenmaa mahdollistaa, virastot toimivat sen mukaan. Ja mm, varmasti on hankala olla tällöin yhdenmukainen Irlannissa virasto päätti hoitaa tietyt kysymykset, UKssa sitten asia on hoidettu toisin ja muissa jäsenmaissa tilanne on ehkä vielä erilainen. Itse luulin, että jäsenmaissa kaikki virastot toimisivat samalta pohjalta, mutta näin ilmeisesti ei olekaan. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä kristotesi. eli miten jäsenmaat täytäntöön panevat asioita. Näyttää siltä, että eroja jäsenmaasta riippuen on. Ja valiokuntamme voisi tätä asiaa tarkastella, jotta saataisiin tiettyä johtonmukaisuutta siihen, miten virastot toimivat, jotta ymmärtäisimme sen, että riippumattomuus todellakin on tärkeä seikka näissä asioissa, jotta voidaan mahdollistaa tietojen kulku kuluttajalle tarvittaessa sicherlich. Kiitos. Jäljitettävyys varmasti tulee olemaan tärkeä asia minuutti minuutilta eh, näyttää tulevan lisätietoa asioista. Kulas on nyt eh, tullut kuvaan mukaan. Eh, Aldi eri puolilla Saksaa tulee mukaan ja ne eivät suinkaan ole tekijöitä, vaan uhreja. Eli jotain on pielessä tässä järjestelmässämme. Hyvä, että meillä on paras järjestelmä kaikista, mutta silti tämä skandaali näyttää laajenevan ja kun näin käy, meidän on mietittävä, onko merkintäasia asia ihan kuitenkaan kaikki kaikessa, vaan tarvittaisinko jonkinlaisia tiukempia menettelyjä, olisiko näin ehkä pitänyt tehdä jo vuonna 2001, kun tilaisuus siihen tarjoutui. Tuolloinhan eh, pyyntö eh, tiukempiin sanktioihin eh, hylättiin. Eli emme voi mennä nyt vain sanomaan, että meillä on hyvä järjestelmä Mm, no ostakoon se eh, hevosen liha, joka haluaa, mutta eihän nyt käy päinsä, että hevosen lihaa joutuu ostamaan sekin, joka sitä ei haluaisi syödä. Sataprosenttista turvaahan ei voi koskaan saada, mutta en tiedä, miten nyt selvittää tätä asiaa ihmisille. Itse sain monia monia puheluita viikonlopun aikana ja näyttää todellakin siltä, että tässä nyt kuluttajien luottamus on karisemassa kuin tuhka tuuleen. Eli emme me voi vain käsiä nostaa ylös ja sanoa, että ei tämä nyt niin paha juttu ollut. Kyllä, tämä on skandaali, vaikka tässä välttämättä että mitään välitöntä terveydellistä riskiä ei olekaan. Jos kuluttaja joka ikisessä kaupassa, ruokakaupassa saakin ostoskärryynsä hevosen lihaa, vaikka luulee ostavansa naudanlihaa, niin kyllä silloin jotain pielessä on, ei sille mitään voi. Rouva Testori, olkaa vielä hyvä. Thank you very much. So, no, just to give a... Kiitos. Niin, nyt tämä määrä, joka osallistuu tähän petokseen, on ollut noin 20 tonnia. Tämä on se, mitä tiedämme, 20 tonnia siis sadasta tuhannesta, joka Euroopassa käytetään hevosen lihaa ylipäätään, eli kyse on 0,02 prosentista tässä petoksessa, eli 0,02 prosenttia kaikesta unionissa liikkuvasta lihasta. On totta, että tämä on hyvin vakava asia tässä vastata, vastaan Lindalle. Tämä on tietysti vaikea, vakava kysymys, koska tämä petos on vakava, mutta meidän kuluttajillemme täytyy taata se, että kannamme vastuuta kyllä, niin me ehdotamme sitä, että me nyt sitten tuon loppu, nuo testit toteutamme, se maksaa sitten, me teemme 250, 2550 testiä tässä. Ehkä me, ehkä tuo puheenjohtaja olette aivan oikeassa, tällä hetkellä on ollut hyvin vakava petos, yksi petos, suuri petos, koska on kyse 20 tonnista, mutta ei se koske koko järjestelmää kuitenkaan. Ja siksi me komissiossa olemme sanoneet, että me haluamme tukea tätä, haluamme testit, paljon testejä kuukauden aikana, koska haluamme nopeasti tietää, mikä tilanne on Euroopan hevosen lihamarkkinoilla. Joten tästä meidän täytyy tehdä johtopäätökset välittömästi, kun saamme tulokset aikaan, mutta tässä

tällä hetkellä haluaisin sanoa, että meidän järjestelmämme, tämä valvontajärjestelmämme ja jäljitettävyysjärjestelmämme toimii. Uskon näin. Ja näin kun on kyse alkuperämerkinnästä, mitä te pidätte nyt velvoitteena ja pakotteena valmistajalle olla käyttämättä muista maista tulevasta lihasta. Eli tässä nyt taas uudelleen kansallistetaan sisämarkkinat ja näin sitten valmistaja ei voisi käyttää lihaa rahaa, joka tulee muista Euroopan valtiosta. Näinhän te sanoitte. No selvä, selvä. Niin loppupäätän tämän vielä. Niin miksi kaikki virastot Irlannin virasto ja muut virastot, miksi niissä on erilaiset tulokset? No, me puhumme sisäisestä jäsenvaltioiden järjestelmästä, joissa jäsenvaltioissa tämä valvonta on ministeriön alainen, joissain valtioissa puolestaan valvonta menee jollekin virastolle, kuten, ja sitten taas komissiossa se pysyy minun yksikössäni, eli se kuuluu meidän sektorillemme. No sitten tämä tieteellinen tieto on esimerkiksi järjestöjä, kun meillä, kuten meillä, itsenäisiä järjestöjä sitten taas joissakin muissa maissa tämä kuuluu parlamentin tai ministeriön piiriin. Eikä me, emmekä me halua tätä nyt yhtenäistää, koska jäsenvaltioilla on vapaus yksikkönsä hoitaa niin kuin haluavat. Ja tämä tieteellinen tieto, sen pitää olla riippumatonta ja puolueetonta, se on toki totta. Ja meidän täytyy kaikkien vahvasti ja samanlaisesti aktiivisesti sektoria valvoa. Jäsenvaltioiden täytyy toimia vastuullisesti ja riittävästi ja tutkailla myös sitten komission puolelta sitä, miten lainsäädäntöä on toteutettu. Ja tämä, tätä jäsenvaltioiden toimintaa täytyy sitten komissiossa arvioida, onko se hyväksyttävää vai ei. Linda McEvan, möchte kurz das klarstellen, weil das hat sie so nicht. Äh... Vielä yksi puheenvuoro. I'm not suggesting en ole siis ehdottamassa sitä, että, että lihantuonti muualta voitaisiin kieltää, vaan me pyydämme yrityksiltä, että ne merkitsevät eh, tuotteensa, jotta ne itse tietävät, eh, mistä lihan perä, peräisin. Esimerkiksi Finduksella sitten täytyisi siellä firmassa ymmärtää, mistä liha on tullut ja kaikki ainesosat koska kaikki kulut tästä nyt sitten menevät kuluttajan lompakosta. Ja nyt sitten kuitenkin, kun budjetteja leikataan, niin olisiko komission te- mahdollista tehdä sellainen ehdotus, että kulut lankeaisivat yrityksille eikä kuluttajille? Sitä minä teiltä pyydän. Kuinka me saamme nämä suuret yritykset kantamaan vastuun niistä tuotteista, mitä ne myyvät kuluttajille? Rova Testori halutessaan voi vielä vastata, mutta sitten hän ilmeisesti pitää lähteä. Olkaapa hyvä. Uskoisin, että valvonnan tulisi olla toimivaltaisella viranomaisella. Tarvitaan virallista valvontaa ja yhtiön tulee tästä maksaa. hän vain ö, tämä ö, ketju maksaa virallisesta valvonnasta, Euroopan tasosta valvonnasta, ja tulevassa paketissa teemme sen ehdotuksen, että kukin yhtiö maksaa tiettyjä maksuja aina riskitasosta riippuen. Mutta uskoisin kuitenkin, että virallisia valvontoja tai virallista valvontaa tarvitaan. Hyvä, kiitos. Näin on saatu tämä keskustelu päätökseen. Varmasti oli hyvä tämä aihe täällä esiin nostaa. Asia ei unohtune ihan yhtä nopeasti kuin moni muu asia. Tästä varmasti jotain opitaan. Ja nyt toivon kaikille oikein mukavaa iltaa. Huomenna taas jatkamme tasan yhdeksältä silloin äänestysten merkeissä, eli ottakaa äänestyskorttinne mukaan. Eipä muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.